Good afternoon. Hyvää iltapäivää, hyvät naiset ja herrat, hyvät kollegat, kaikki neuvonantajat, teollisuuden ja edustajat ja panelistit. Olen iloinen, että olette täällä. Teollisuus 4.0. Ennen tätä teemaa haluaisin, että esityslista hyväksytään. Jos kommentteja ei ole, esityslain Niistä voidaan katsoa hyväksytyksi ilman muutoksia. Kommentteja ei näe. Puheenjohtajan tiedonannot. Suurella surulla kerron teille, että kollegani, kollegamme Gianluca Bonanno menehtyi 5. kesäkuuta Italianassa. Surina tarina Kenties jotkut teistä tunsivat tämän hyvinkin. Rabonanno oli Travalekonan jäsen vuodesta 2014, kaksi vuotta. Hän oli er- kansakuntien Euroopan jäsen ja, ja vapausryhmän jäsen ennen Euroopan parlamentin jäsenyyttä. Hän oli Italian parlamentin jäsen vuodesta 2008 vuoteen 2014. Kaiken kaikkiaan siis kuusi vuotta. Hän edusti Leganormia. Rabban Anna, tai vaimo ja kaksi lasta, joille ilmaisen vilpittömät suruvalittelut kaikkien valiokunnan jäsenten puolesta. Jos voisin ehdottaa kokouksen aluksi minuutin hiljaista hetkeä ja muistamme kollegaa, Itrivaliokunnan jäsentä. Thank you very much. Um, well, um, mm, uh, I could um, also remind all of you. Voisin ehkä muistuttaa teitä myös siitä, että tarkistusten takarajoissa on tapahtunut muutoksia seuraavista mietinnöistä. Tämä voi olla tärkeää teille. Ensinnä jos kaistat? Taja mietintö uusi takaraja ensimmäinen seitsemättä kello 12. Tämä, tämä on lykätty kolmannesta kymmenestä päivästä kesäkuuta. Eli 24 tuntia lisää hän vaatii. Yleensä me käytämme viimeisiä tunteja, joten meillä on 24 viimeistä tuntia lisää tiedonvaihtomekanismit hallitusten välisessä sopimuksessa energian alalla. Kastotemski. Ensimmäinen seitsemättä kello 12 on uusi takaraja 36. sijasta. Tämäkin lähetetään sähkö... Kaikki nämä tiedot lähetetään teille sähköpostilla. Ja nyt voimme aloittaa kuulemisen. Eli kohta kolme. Julkiminen kuulemistilaisuus aiheesta neljäs teollinen vallankumous ja robotiikan ja massadatan vaikutukset teollisuuteen. Toivotan puheen tervetulleeksi. olemme oikein iloisia, että pystytte saapumaan paikalle. Aihe on äärimmäisen tärkeä valikuntamme kannalta. Olemme vastuussa paitsi teollisuudesta ja pk-yrityksistä yrityksestä tästä digitaalisesta agendasta, digitaalisesta unionista, digitaalisista sisämarkkinoista. Joten kaikilla näillä teemoilla on lähes yhteydet. Ja kaikilla näillä asioilla että teemme, jossa digitaalisen union puolesta. Meillä on painava esityslista, digitaalin unioni ei ainoastaan digitaaliset sisämarkkinat. Näin oli vallankumous, teollisuus 4.0, sillä on merkittävä vaikutus teollisuuden prosesseihin. se yhdistää erilaisia uusia teknologioita, robotiikkaa, massadataa. Ja haluamme itse valiokuntana perehtyä kaikkiin kysymyksiin ja mahdollisiin skenaarioihin. Ja vaadittavaan lainsäädäntöön. Lainsäädäntö on tärkein kysymys meille ja, ja meillä on yleinen kysymys paneelin jäsenille. Meidän pitäisi ajatella, mitä lainsäädäntöä tarvitaan, mitä te voitte sanoa asiantuntijana. Ja massadataan tullaan tietysti, sitten tullaan puhumaan. Meillä on useampi mietintö ITRA-valiokunnassa, jotka ovat läheisessä yhteydessä teollisuuteen, robotiikkaan, esimerkiksi sivilioikeus ja robotiikka, eurooppalainen polvi, pilvialoite kohti eurooppalaisia sisämarkkinoita, jonka aloitimme pari päivää sitten. Ja toteaisin myös, että jotta mahdollisimman moni voisi ottaa osaa kuolemiseen. Annan ensin puheenvuoron neljälle puhujalle, sitten on kysymys vastausistunto ja pyytäisin ystävällisesti, että puhujat eivät puhuisi pitempään kuin 10 minuuttia. Teillä on myös mahdollisuus keskustelun lopuksi sanoa, mit, mitä haluatte. Mutta keskustelu on varmaan kiinnostavinta jäsenille. Jos voisitte pitäytyä tässä ehdotuksessa, se olisi oikein hyvä jos voisin aloittaa ensimmäinen puhuja oh, Matthias Putsch Fraunhofer-instituutista. Te... Eli kone pajateollisuus. Hän on sen professori Münchenin yliopistosta, jossa on valmistunut Hän on myös työskennellyt Lontoossa McFarlansin lakifirmassa ja sitten professori on kirjoittanut joukon julkaisuja e-kaupasta, pilvipalveluista ja teollisuudesta, neljännestä teollisesta vallankumouksesta. Eli, eli viittasin väärään puhujaan Schemnitzin yliopistosta, konepajateollisuudesta, ja hän on myöskin väitellyt Fraunhofer instituutista 94 lähtien. Voisin pyytää teitä johtaja Matias Putz aloittamaan paneelin. on teille. Much. Paljon kiitoksia. Kiitoksia, että olette täällä ja kiitoksia, että sain mahdollisuuden, et, et, että tulitte kuuntelemaan meidän ajatuksiamme äh, liittyen neljään teolliseen vallankumoukseen. No mistä nyt olen? Kemminit Saksassa, instituuttimme on siellä ja se on erittäin suuri äh, teollinen instituutti. Eli me todellakin valmistamme osia, erilaisia konepajaosia, muotoilemme teknologiaa ja teemme myöskin tutkimusta teollisuudelle. Eli olemme todella mukana tässä neljässä teollisessa vallankumouksessa. Jos puhutaan neljännestä teollisesta vallankumouksesta, niin tämä on erittäin laaja kuva. Totta kai tässä on hyvin erityisiä ehtoja. Tähän liittyy tietojen siirtoja, turvallisuutta, erilaisia yritysmalleja ja myöskin poliittisia foorumeita. Minä puhun kuitenkin tuotantoteknologiasta, eli puhun tästä näkökulmasta. Älkää pelätkö tätä kuvaa, vaan lähtekää mukaan tähän, tähän aiheeseen. Ja nyt haluaisin tässä puhua ensin materiaaleista. Se sisältää kaikki tiedot. Ja tämän kanssa sitten mennään prosesseihin ja koneisiin, jotka kykenevät sopeutumaan, tietävät parametrinsa ja toimintansa – ja voivat tehdä tämän osan autonomisesti, mutta kyseessä on kuitenkin prosessiketju, tuotantoketju ja nämä myöskin sopeutuvat resurssejaan ja voivat myöskin sopeutua riippumattomasti. Me teemme tämän tehtaissa, jotka olemme digitalisoineet. Meillä on erilaisia operaatioita, jotka ovat optimoituja kaikille käytettävissä oleville resursseille ja teemme tämän tietysti yhteistyössä ihmisten kanssa jotka voivat ratkaista ongelmia kontekstin mukaisesti, oikea-aikaisesti ja voivat myöskin kommunikoida, ovat päätöksentekijöitä ja me käytämme tätä varten energiaa. energiaa. Kaikki ovat synkronoituja resursseja, ne muutetaan yritysmalleiksi ja sitten me saamme tuotteita jotka myöskin tuntevat menneisyytensä. Tämä ei ole mitään tulevaisuutta, vaan reaaliaikaa. Tässä on kolme asiaa. Me voimme tehdä tämän, mutta myöskin kiinalaiset kollegamme kykenevät tähän. Me voimme tehdä tämän erityisissä näissä yksittäisissä kohdissa, mutta ongelma on tämä oranssi nuoli, koska meillä ei ole tätä linkitettyä dataa. Tämä on kuitenkin melko yksinkertaista. Kyseessä on tietotiedosta tehdään informaatiota, siitä tehdään lisää tietoa ja sitten siitä saadaan lisäarvoa. Totta kai periaatteessa tämä on monimutkaisempi asia, mutta en kuitenkaan tätä nyt aio teille selvittää. Voitte lukea tämän myöhemmin, vaan haluan kertoa teille, että nyt teollisuus, kun ajatellaan tätä tapaa, miten tätä käytetään, me emme ole niitä ihmisiä, jotka tuottavat tietoja, analysoivat ja tekevät tietoa. Me ainoastaan olemme käyttäjiä ja insinöörinä tämä on mielestäni ongelmista, koska olen sitä mieltä, että jos tieto on innovaation lähde tulevaisuudessa, pitäisi pohtia sitä, miten tehdas, eli tuotteemme, koneemme ja teknologiamme, osaamme, materiaalimme saadaan tähän alkupäähän eikä tuonne loppupäähän. Totta kai meillä on esimerkkejä jo tämän tekemisestä, esimerkiksi eurooppalaisia hankkeita. Yksi esimerkki minun instituutistani on niin sanottu e-mail-hanke, jossa keräämme tietoa koneilta, me mittaamme tietoja, joita meillä on jo järjestelmässä, me otamme tietoja sieltä ja voimme tehdä erilaisia dia- diagnooseja ja diagnostiikkaa tästä. Meidän instituutissamme tässä Meillä on erilaisia apuneuvoja, joissa kerätään tietoja koneista tabletin avulla ja mennään toiseen osaan. Me olemme tehneet tämän, on kontekstipohjaista tietoa, joka tarjoaa oikeata tietoa oikeaan aikaan oikeassa paikassa ja oikealle henkilölle. Tämä on jo todellisuutta. Ja totta kai me tiedämme, että jos me olemme fyysisen reaaliajan ja kybertilan välissä – meidän täytyy olla hyvin varovaisia työntekijöidemme, tehdastyöntekijöidemme kanssa, joita me uskomme, että tulevaisuus sosiaalisessa verkostoteollisuudessa, missä meillä on erilaisia lisäarvoverkostoja, ja niitä ne ovat sosiaaliteknisiä järjestelmiä. Fraunhofer, jos me puhumme tästä E3-tuotantokonseptina, niin kuin nyt näette tässä symbolissa. Totta kai kolmantena esimerkkinä haluan myöskin näyttää, että olemme jo robotiikassa mukana. Tämä liittyy myöskin eh, erilaisiin arvioihin, tuottavuuteen, mutta myöskin sensoreihin ja valvontaan ja myöskin turvallisuus, hyväksyntä ovat tässä mukana. Meillä on jo jonkun verran kokemusta, mutta tässä me tuotanto ihmisenä uskomme, että tärkein asia tulee olemaan ihmisten kommunikointi robottien kanssa. Kaikki turvallisuusongelmat, tekniset ongelmat ja myöskin nämä hyväksyntäongelmat liittyvät tähän. Haluaisin nyt lopettaa esitykseni kahdella kuvalla. Ensimmäinen on mm, hyvän tunteen tuotanto. Mennään 2000 vuotta taaksepäin tässä vasemmalla. Meillä oli teollisuus 0,0 kivikauden ihmisellä oli kaksi kiveä. Ja hänellä oli kuitenkin hyvä tunne tuotannosta, koska jos hän laittoi kätensä väliin, niin se sattui ja sitten, sitten siitä tuli huono olo. Ja sitten keskiaika, kun ihmiset ryhtyivät valmistamaan töitä. Esimerkiksi saksalainen mestari oli tyypillinen tällainen. Eli sitten meillä oli 1,0, sitten oli 2,0 ja 3,0 ja me yritimme välttää monimutkaisuutta pyrimme eriyttämään toimintaa, eriytimme, erikoistuimme ja suuri mahdollisuus meille teollisuudessa Euroopassa on se, että meillä on nyt mahdollisuus hyötyä tästä monimutkaisuudesta. Tämä on mielestäni kaikkein suurin neljännen teollisen vallankumouksen etu, jota meidän täytyy käyttää. Järjestelmästä voi tehdä niin monimutkaisen kuin haluaa. Meillä on ne tietojärjestelmät, ei ole mitään fyysisiä lakeja, jotka estävät tämän. No, kyse on ainoastaan tutkinnasta. Voimme hyötyä tästä, koska meidän, meillä on mahdollisuus analysoida tätä pientä dataa, massadataa. Ja Euroopan yhteisö jo tarjoaa näitä meille. Mutta me olemme kuitenkin valmistamassa valmistavassa teollisuudessa. Katsotaan tätä hyvin yksinkertaisen elementin valmistusta. Se on tällainen osa. Me tiedämme sen teknisen tuotannon tiedot ja kun katsotaan sen elinkaarta ja käyttövaihetta, niin me tiedämme, saamme tietoa myöskin siitä. Ja jos nyt katsotaan tätä teknistä osaa, jossa on näitä palloja ja ympyröitä ja näitä muita osia sisällä, niin eikö olisi mielenkiintoista ikään kuin ajatuksena pohtia, miten voimme tuottaa tietoa ei lisäsensoreiden kautta, vaan että käytämme tietoamme eurooppalaisina tietoa nanoista materiaaleista, mitä meillä on, tuottaaksemme tietoa. Eikö meidän tulisikin tehdä tätä, jotta tämä kuula laakeri, sitä voitaisiin käyttää, sen tietoa voitaisiin käyttää meidän tuotteisiimme. Ja nämä, tässä mennään siis tietoa, tie, tie, tiedostaa tuo, tuotetta kohti. Ja tämän halusin nyt kertoa teille. Tiedon tuottamismerkityksessä ei pitäisi pelätä tätä, vaan tämä voisi auttaa meitä pitämään tuotteet Euroopassa, koska näitä tuotteita olisi niin helppo valmistaa toisaalla kilpailukykyisessä maailmassa. Kiitoksia oikein paljon. Very interesting beginning of our... Of... Kiitos. Todella kiinnostava kuulemisen alku. filosofisia kysymyksiä, hyväksyntää, hyvä tunne tuotannossa, ihmisten välinen yhteistyö. Kaikki tämä on tärkeää myös valiokunnallemme. Sosiaaliset verkostot, monimutkaisuudesta hyötyminen, miten oppia olemaan pelkäämättä kompleksisuutta ja datan pelkistäminen. Tärkeitä kysymyksiä kaikki nyt varmaan vastannut, mutta tämä varmasti herätti paljon kysymyksiä. Paljon kiitoksia, johtaja. Seuraava puhuja on Peter Brautigam. konsultti valmistui Michiganin yliopistosta. Hän on juristi. Hän työskennellyt juristina myös Lontoossa – Ja hän on kertonut joukkoon julkaisuja, muun muassa neljäs teollinen vallankumous, pilvilaskenta, kaikenlaiset tällaiset asiat, jotka liittyvät valiokuntamme ää, aiheisiin. Kiitos. Uh, it's a privilege for me to talk to you. Minulla on oikeus puhua täällä. Kiitos että minut on kutsuttu. että tämä on tylsää, tämä on lakiasioita, tämä on tärkeää, mutta juristit aina haluavat tarttua ongelmiin tutkijoiden ja muiden kanssa asioihin, jos on ratkaisemattomia ongelmia ja kysytään, tarvitaanko neljänteen teolliseen vallankumoukseen lainsäädäntöä erityisesti robotiikan ja massadataan puolelle. Ajatellaan vastuukysymyksiä. Onko jotain säädeltävää? Sitten e-henkilö. Tarvitsemmeko jotain erityistä keinotekoista asiaa, joka edustaa robottia, niin että voimme pitää robottia e-henkilönä vastuullisena, ei enää luonnollisena henkilönä, vaan kolmanneksi. Olen täysin samaa mieltä kuin edellinen puhuja. Massadata on tärkeä kysymys. Säädelläänkö kaikkea, värittääkö yksityisäännön suojaa koskeva lainsäädäntö? Kaiken ajatellaan ensin vastuukysymystä täytyy tehdä ensin ero aidosti autonomisten tuotteiden välillä ja automatisoitujen tuotteiden välillä. Tällä hetkellä autossa on ohjausta auttavia järjestelmiä, jotka auttavat löytämään perille, pitämään etäisyyttä muihin autoihin, mutta sinä olet ajaja. Tässä ei ole tapahtunut mitään muutosta. Tämä, nämä ovat automatisoituja järjestelmiä. Mutta tulevaisuudessa, ja kaikkien tästä puhuvat, Meillä tulee olemaan täysin autonomisia ajoneuvoja, jotka tekevät kaikki itse omasta päätöksestä. Sinun ei tarvitse eikä pidäkään puuttua asioihin, koska auto osaa paremmin kuin sinä. Nämä ovat näitä autonomisia järjestelmiä. Ja jos ajatellaan automatisoitujen palveluiden tuotevastuukysymyksiä, niin mielestäni emme tarvitse uutta lainsäädäntöä. Nykylainsäädäntö riittää, ja ajatellaan tuote, vastuuta, erityisesti valmistajan vastuuta. Tässä kaikki on hyvin, koska ihminen ja valmia, valmistaja kontrolloivat asioita. Järjestelmä ei itse oppi mitään Eli tässä järjestelmässä ensinnäkin ajaja on vastuussa, rekisteröity omistaja, hänellä on vastuunsa ja sitten valmistajan vastuu, eli kolme tahoa ihan kääntyä. Ja tuomioistuimella on taipumus tulkita lainsäädäntöä tiukemmin ja tiukemmin. Tämä toimii nykyjärjestelmässä, joten automatisoidulle tuotteille – lopullinen tekijä on ihminen. Ja olemassa oleva lainsäädäntö on riittävää, mutta aidosti automaattisille järjestelmälle, itse oppiville järjestelmille, niitä ihminen ei enää valvo. Nämä järjestelmät tekevät omat päätöksensä. Ja tässä on kuilu. Ja kun se hetki koittaa, ja meillä on aidosti autonomisia järjestelmiä, meidän täytyy miettiä lainsäädäntöä voidaan keskittyä kolmeen henkilöön. Käyttäjään, valmistajaan, mutta myöskin ohjelmoijaan, koska kaikkihan on kiinni ohjelmoinnista. Ja tätä tarkastella voi olla, että ei poliittisesti haluta asettaa vastuuta käyttäjälle. Autonominen auto ajaa, niin ei ole ehkä oikea viesti ja oikea tapa kohdata vastuuta, jos se astetaan käyttäjälle, koska käyttäjä ei voi muuttaa mitään, koska hän ei tule puuttua asioihin. Ja ajatellaan, kun kodeet kommunikoivat keskenään, jos valmistaja käyttää konetta, hän voi kantaa vastuuta. Mutta pitäisikö ohjelmoa ja ohjelmistokehittäjällä olla sitten vastuu? Sanoisin, että ei. koska tämä rajoittaisi innovointia. koska hyöty tuotteista ei tule ohjelmista käteellä. Ehkäpä vastuu sitten kohdataisi valmistajalle, järjestelmän valmistajalle, koska hänellä on isommat taskut. Voitot kertovat hänelle että häntä täytyy yhdistää vakuutusratkaisu. Kyseessä on autonominen järjestelmä. Ja sit, mitä tapahtuu, jos autonominen järjestelmä ei toimi oikein? Ei ole kysymys laiminlyönnistä. Täytyy löytää jonkinlainen vakuutusratkaisu. Eli pitäisi keskittyä valmistajaan, joka on vastuussa koko järjestelmästä, koko robotista. ja siihen pitäisi kiinnittää vastuu. Tarvitaanko tämän lisäksi e-henkilöä, niin että jokainen robotti ja jokainen järjestelmä olisi oma oikeushenkilönsä? Vastaukseni on ei. Meidän täytyy ottaa kaksi asiaa huomioon. Ensinnäkin vastuu. Ja loppujen lopuksi vastuu täytyy antaa jollekin robotin takana, joten tässä puoliväliin ei tarvita oikeushenkilöitä, ei oikeushenkilöä, koska vastuu voidaan kytkeä valmistajan ja sitten hoitaa vakuutusta itse. Sitten toinen henkilö, äh, keino, syy miksi miettiä e-henkilöä. Ajatellaan, että e-henkilö tekee tilaa jotain, lähettää laskuja, ja se henkilö päättää, mitä ostetaan. Onko sitten niin, että e-henkilön täytyisi olla jonkinlainen fiktiivinen oikeushenkilö? Että voimme liittää tämän tilauksen tähän e-henkilöön, ja vastaus on jälleen ei. Koska voimme yhdistää aina tämän e-henkilön valmistajan joka tarvitsee tätä tilattua tuotetta. Joten e-henkilön tilaus voidaan aina yhdistää valmistajan, joka tarvitsee tilaisu, tilausta. Ja sitten kaikki virheet voidaan korjata ja myöskin robotin virheet voidaan korjata. Sitten on massadata. Ja käydään kahdenlaista keskustelua tällä hetkellä. Tarvitsemmeko lainsäädäntöä, joka säätää, kuka omistaa datan, erityisesti ei-henkilödatan, tuotannosta syntyvän datan, e-tehtaan datan. Toinen on yksityisyyden suoja. Tarvitsemmeko lainsäädäntöä, joka määrittelee omistajuuden ja pääsyn tähän dataan? Olen tässä esittelemässä ajatuksia, niin meidän pitäisi per- tarkastella nykylainsäädäntöä, mutta pitäisi myös määritellä, miten tämä data määriteltäisiin. Onko olemassa oleva lainsäädäntö riittävää? Mennäänpä sinne vähän syvemmälle. Mitä on ei-henkilödata? Me tiedämme, mitä henkilödata on. Koska meillä on paljon EU-lainsäädäntöä astumassa voimaan 2018, henkilödata on selkeä, mutta mitä on ei-henkilödata? Sanotaan, että lämpötila on 11 celsiusastetta. Tämä on ei-henkilökohtaista dataa, mutta on sinulle hyödyllistä? Vain yhdistetty johonkin muun. Ja sanon, että koneen lämpötila on 11 celsiusta, kun kone toimii, tai että ulkon lämpötila on liian alhainen koneelle. Yhdistelemällä dataa. Tämä on mielekästä. Mutta miten määritellä se, mitä lainsäädäntö suojelee? Se voisi keskittyä koodin. tässä on eh, binaaria, lukuja, pittoja. On vaikea kontrolloida kaikkea, koska kaikki on informaatiota. Jos informaatiota kontrolloidaan, niin täytyisi olla rinnakkaislainsäädäntöä siitä, miten informaatio on saavutettavissa. tämä voidaan sanoa, että nykylainsäädäntö on ihan ok. Meillä on sopimattomista kaupallisista käytänteistä lainsäädäntöä, yrityssalaisuuksista, henkilö, datan suojasta. Ja meillä on myös, mikä on kiinnostavaa, meillä on tietokantalainsäädäntöä. Sekin on eurooppalaista. Senkin kanssa voidaan toimia. Onko tarpeita uudelle lainsäädännölle? Tarvitaanko innovaation sailua varten tällaista lainsäädäntöä? Tässä ei ole mitään innovaatiota. Tässä on vain data, data kerääntymässä, ei mitään innovaatiota. Tarvitaanko digitaalimarkkinoille lainsäädäntöä? En näe sitä, että markkinat eivät toimisi. En näe mitään syytä sen vuoksi säädellä markkinoita. On kysymys vallan tasapainottelusta. Näin on, mutta sitä tahtoo aina se voidaan hoitaa kilpailulainsäädännöllä, kartellilainsäädännöllä. nämä, no, nämä sopimuskysymykset, ne liittyvät antitrusti kilpailulainsäädäntöön, ja ehkä tässä on tietoisia kysymyksiä. Ja sitten viimeinen kohta, tämä on yksityisyys. Näemme nämä uudet lainsäädäntöaloitteet, anonymisointi, datan luominen suojatuksi – mutta tätä varten täytyy keskustella, mitä spesifiä tarkoituksia sillä olisi. Henkilödataa ei massadatassa voi käyttää. Also very important. Kiitos tästä, näistä erittäin tärkeistä kysymyksistä. Autonomista järjestelmästä tuotteen vastuusta e-henkilöistä ja kaikkien tämän yhteyksistä massadataan. Kiitos esityksestä. Seuraava puhuja on Eddie Rulands. Tutkimus- ja innovointipolitiikan varapääjohtaja Siemensillä. Aloitit Siemensillä joitakin vuosia sitten. Viime vuosisadalla, no näin laisti ottaen, valmistuit kemiasta filosofian tahtori Olet työskennellyt myös Siemensin Brysselin toimistossa 2004. Tärkeimmät politiikat liittyvät teollisiin ja tekijänoikeuksiin. Erittäin tärkeää. Puheenvuoro on sinun. Many thanks, Mr. Chairman, and thank... Kiitoksia kovasti puheenjohtaja ja kiitoksia ystävällisestä kutsusta. Puheeni tänään keskittyy tuotannon digitalisoimiseen. Eli todellakin neljännestä teollisesta vallankumouksesta on kyse. Mehän tiedämme, että digitalisoituminen alkoi kuluttaja-alalla, ähm, kirjoista siirryttiin e-kirjoihin, suoratoistoon ja nyt digitalisoituminen on siirtynyt jo business-to-business-alueelle. Ja kaikki nämä alueet, joita näette tässä diassa, ovat sellaisia alueita, joilla Siemens, Siemens toimii, mutta nyt me keskitymme digitaaliseen tehtaaseen ja niin edespäin. Ja mitä itse digitalisoitumiseen tulee, se alkaa tuotteen suunnittelusta ja päättyy aina huoltoon ja huoltopalveluihin. Ja se kattaa nämä sektorit, jotka näette tässä kuvassa. Meillä on haasteita, meillä on vetureita, ne ovat muuttuneet viime aikoina. Kun, kuten olette huomanneet, niin tuotteet ovat aina vain monimutkaisempia, aivan kuten kollega jo totesi. Asiakas haluaa ö, yksilöllisimpiä tuotteita, siksi me puhummekin yksilöllisestä massatuotannosta käytämme dataa laadun parantamiseen ja tietysti energia- ja resurssi tehokkuus ovat tärkeitä tekijöitä, kun halutaan pysyä kilpailukykyisenä. Eli teo, neljäs teollinen vallankumous tai Industry.0 Zero on saksalainen tulevaisuuden projekti aina vuoteen ja 2025 asti ja sen, pidemmä, sen ylikin. Se kattaa tai sisältää itse asiassa kaikki vaiheet ajatuksesta, ideasta aina huoltopalveluihin. Me puhumme Digital Twinistä. Tästä puhuttiin jo aiemmassa esityksessä. Kun katsotte näitä valokuvia tuolla alhaalla, niin voitte nähdä todellista arvoketjua tuotantolinjaa ja tämän todellisen tuotantolinjan rinnalla on digitaalinen ketju. Kyse on niin sanotusta diskreetistä teollisuudesta. Se alkaa tuotesuunnittelusta aina tuotannon suunnittelun kautta tuotantoon ja huoltoon. Ja sama pätee prosessiteollisuuteen. Siinä ei tietenkään aloiteta designista, vaan aloitetaan itse prosessista, ensimmäisistä testeistä ja sitten eh, prosessi laajennetaan teolliselle eh, eh, skaalalle. Tässä oikealla näette jälleen kerran kuvan siitä, kuinka tämä rinnakkaisuus toteutuu, eli virtuaali- ja todellisen maailman rinnakkaisuus on kuvattuna täällä. Ja näette tässä erilaiset vaiheet. Kaikki vaiheet, joita käytetään todellisessa tuotantoketjussa, niitä voidaan käyttää edellisen ja seuraavan vaiheen parantamiseksi. Mitkä ovat nämä ydinkomponentit? Ne on kuvattu täällä vasemmalla. Ensinnäkin tarvitaan teollista softaa ja automaatio portfoliota ne laaditaan kuluttajien silmällä pitää, niin tietenkin tarvitaan kolme muuta tärkeää komponenttia. Ensinnäkin teollinen kommunikaatioverkosto, tarvitaan turvaa, oma tuotantolaitos täytyy turvata ja tietysti kyberturvallisuus on tärkeää ja lopulta sitten tarjotaan kuluttajille, asiakkaille teollisia palveluita. Nämä voidaan tehdä niin katsottujen yhteisten alustojen kautta. Nyt tulen todelliseen käytännön esimerkkiin. Tässä on kyse Maseratin tuotannosta. Se on nyt täysin digitaalista. Se tehdään digitaalisen yrityksen toimesta ja siinä käytetään virtuaalista ja todellista dataa, jotta koko tuotanto voidaan optimoida aina suunnittelusta lopputuotteeseen. Ja me olemme onnistuneet saamaan aikaan 30 prosentin tuotantotehokkuuden lisäyksen. Eli 48 kuukautta kesti aiemmin auton tekeminen, rakentaminen, nyt se kestää 32 kuukautta. Kun puhutaan roboteista, niin tästä näette, tässä näette lyhyen animaatiofilmin siitä, miten robotit toimivat tuotantolaitoksessa. Saavat siis tietonsa, datansa, kommunikoivat keskenään, odottavat toinen toisiaan kokoavat auton ja sitten mennään seuraavaan vaiheeseen. Eli kaikki ne vaiheet, joita tällaisessa tuotantolaitoksessa on, niin ne toteutetaan, robo- toteutetaan robottien äm, toimesta ja nämä robotit on ohjelmoitu eri tava, tavoin. Mutta entä miten huomenna tulevaisuudessa toimitaan, kun puhumme täysin autonomisista ja älykkäistä järjestelmistä? Tuolloin niin sanotut autonomiset koneet voivat yks, itsenäisesti tarkastella, minkälai, tarkastella asioita. Annetaan siis näille robotteille tietynlainen resepti siitä, mitä täytyy tehdä, ja roboteilta siis odotetaan jonkin asian tekemistä, mutta ei kerrota roboteille, miten niiden täytyy tämä asia tehdä, vaan robotit toimivat täysin riippumattomasti ja voivat muuttaa jopa toimintaa aina tilanteen mukaan. Me tietysti teemme edelleen yhteistyötä, siis ihmiset ja automatisoidut koneet tekevät yhteistyötä. Ja on myös tärkeää, että että äh, robotit tunnistavat ihmisenkin toiminnan, ymmärtävät, koska lähipiirissä on ihminen. Ja voivat sitten äh, toimia itsenäisemmin silloin, kun ihmistä ei ole lähe, lähimailla. Sitten äh, älykkäästä datasta ja massadatasta. Vasemmalla näette tämän tuotteen, joka on jo asennettu. Meillä on maailmanlaajuisesti tuotteita, jotka on siis installoitu. Ne voivat olla joko, kyse voi olla vaikka tu, turbiinista, lääketieteellisestä tomografikuvantamislaitteesta. Ne kaikki luovat tietoa, ja jotta tätä tietoa voidaan analysoida, niin tarvitaan jonkinlainen niin kutsuttu domain, olipa kyse sitten terveydenhoitoalueesta tai kuljetus- ja liikennealueesta tai mistä tahansa alueesta, domeenista puhutaankin, niin täytyy tuntea tämä ala ja täytyy tuntea sen taustalla olevat algoritmit ja niin edespäin. Ja sillä, tällä tavalla näistä prosesseista saadaan irti nyhdettyä älykästä tietoa ja se auttaa myös tehdastasolla. Siellä voidaan säästää energiaa ja saada aikaan kustannussäästöjä. Ja yksi hyvä esimerkki tästä, luultavasti tunnettekin tämän asian, kyse on CERNin Kyse on, kyseessä on CERNin hiukkaskiihdytin. Se on erittäin ö, mutkikas. Se on ehkä maailman mutkikkain ö, ihmisen tekemä laite. Se on seitsemän kilometrin ö, pituinen. Se, siinä on integroituja valvontajärjestelmiä, jopa 600 kontrollia ja 18 000 erilaista sensoria, anturia. Ja kaikkea tätä tietoa Siemens käyttää hyväkseen voidakseen tehdä tällä järjestelmällä tarkastuksia, niin kutsuttuja terveystarkastuksia, nähdäkseen liittyykö laitteeseen jonkinlaisia toiminnallisia ongelmia. En nyt puhu tässä mistään muusta kuin vain toi, sen toiminnasta, koneen toiminnasta. Eli jotta voimme pitää tämän koneen toiminnassa, me luomme noin 100 terabittia tietoa päivittäin. Ja joka sekunti saamme myös tieteellistä tietoa, noin 4 terabittia. Ja tämä koskee ainoastaan siis tätä hiukkaskiihdytintä. Eli kaikki tämä tapahtuu sellaisen analyysin robotiikan avulla, joka auttaa meitä huoltamaan ja parantamaan tätä konetta. Tietysti kun kyseessä on hyvin suuri kone, niin kauan kestää ennen kuin löydämme ongelmien lähteen, jos ongelmia on. Tämä on hyvä esimerkki siitä, kuinka massadataa ja älykästä dataa voidaan käyttää hyväksi yhtä aikaa. Ja Tehän tiedätte, että esineiden internet on kaikkien huulilla, mutta meidän asiakkaamme, jotka tekevät työtä kriittisten infrastruktuurien parissa, olipa kyse sitten hiukkaskiihdyttämisestä tai energiaverkosta, niin heillä on paljon laajemmat vaatimukset muun muassa tietosuojan ja laadun suhteen. Ja siksi me jätämme asiakkaan päätettäviksi käyttääkö hän sellaista asioiden internettiä, joka lähettää kaiken tiedon pilveen ja joku kolmas osapuoli analysoi tätä tietoa, vai asennetaanko laitteen lähelle tietokone niin, että älykäs tieto lähetetään siitä meille Siemensiin silloin, kun huoltoa, huoltotoimia tarvitaan varsinainen mm, koneen omistajan tieto pysyy omistajan hallussa. Me kutsumme tätä järjestelmien verkostoksi, koska järjestelmät voivat keskustella keskenään. Niiden tämän tiedon ei edes tarvitse aina mennä avoimeen internettiin, ja tämä on ihan oma filosofiansa. Tämä liittyy tällaiseen asiakasvetoiseen business-to-business-ajatteluun. No niin, puhuin ehkä 20 sekuntia liian pitkään, mutta lopetan nyt. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. System. Uusi, uudenlaisia järjestelmiä, autonomisia robotiikan järjestelmiä. Digitaalinen yritys. Se on erittäin tärkeää tulevalle lainsäädännöllekin. Ja nyt voisin pyytää neljättä puhujaa Fredrik Kekäläistä Enemmän toimitusjohtaja puhumaan. Olet, olet tällainen sarjayrittäjä. Ennen vaan suomalainen uusi yritys, joka pyrkii vallankumouksellistamaan maailmaan jäte- ja kierrätysteollisuuden. Tätä tämä on kaikkein taloudellisen keino kerätä jätteitä, hoitaa jätehuolta kaupungissa. Paljon kiitoksia. On etuoikeus puhua täällä. En ehkä ole tohtori tai professori. Olen startup-yrittäjä. Yritän antaa teille käytännön esimerkkejä digitalisoinnista ja sitä, miten massadata voi muuttaa erittäin perinteisen, mutta ison teollisuuden alan. Ihan lyhyesti yrityksestäni. Niin meidät perustettiin 2010. Idean oli käyttää antureita ää, ja teollisen internetin välineitä keräämään dataprosessista ja me tarvitsemme nopeasti jätehuoltoon ja kierrätysteollisuuteen alana, jota teologia ei ole paljonkaan koskettanut. Ja voisimme muuttaa tätä miettimällä, ajatelmalla asioita uudella tavalla. Yrityksen päämaja on Suomessa. Olen Suomesta. Meillä on ollut maltillista menestystä tähän mennessä. Olemme avanneet toimistoja Euroopassa ja myös Pohjois-Amerikassa ja Japanissa. et ehkä tiedä, mutta globaali IAT ja tehototeollisuus ja kertosteollisuus on valtava teollisuus. Paljon isompi kuin matkapuhelinteollisuus, jota ajatellaan, kun kännykään koskee päivittäin. Markkinat ovat noin triljoona euroa, tuhat miljardia. Ja teollisuus kasvaa päivittäin kulutus, kaupungistaminen lisääntyy. Ja ihmiset kaupunkialueella tuottavat yli kaksi kertaa niin paljon jätteitä kuin maaseudulla, mikä on ällistyttävää. On satoja sata miljoonia jätesäiliöitä maailmassa ja miljoonat jäteautot keräävät jätettä kiinnostavaa, että tuosta tuhannen eri markkinoista 50 prosenttia on logistiikkaa. Tähän mennessä logistiikan suunnittelu on perustunut oletuksiin, eikä yksityiskohtaiseen dataan. Näin jätteiden keräys tapahtuu tällä hetkellä. Jäteauto ajaa kontista keräysasteesta toisen kaupungilla. Oletuksisten pohjalta ajoitavat päivittäin, pari kertaa päivässä, viikoittain, puistoihin, sairaaloihin, minne vaan. Ja tämä perustuu oletuksiin siitä, kuinka paljon jätettä noissa tuotettaisiin kullakin hetkellä. Me haluaisimme muuttaa tämän staattisen mallin datavetoiseksi malliksi, jossa me tiedämme, minne mennä perustuu Tuen siihen, kuinka paljon jätettä kuhunkin kohteeseen on kertynyt. Näitä kuvia varmaan olette nähneet. Yksi kuva on Suomesta, tänne Barcelonasta, sitten Suomesta ja jostain muusta eurooppalaisesta kaupungista. Tämä on ongelma. Ja joskus, joskus jo roskat kerätään liian myöhään. Ja tästä tulee myös valtava ympäristöongelma. Olemme kehittäneet nämä anturit, jotka voidaan laittaa minkään tahansa kaltaiseen jäteastiaan. Ja se kerää tietoa, kuinka, pitkään, kuinka nopeasti astia täyttyy. Data laitetaan sitten pilveen ja arvioimme ja ennustamme, milloin astiat ovat täynnä. Voimme tarjota optimaalisia keräysreittejä ja keräys, keräysaikatauluja ja laitamme tiedot matkapuhelimella GPSllä ja olemme onnistuneet vähentämään jättekeräyksen logistiikkakustannuksia 50 prosentilla monilla kaupunkialueilla. Kysymys on kymmenistä miljoonista euroista vuosibudjetin tasolla monissa Euroopan kaupungeissa. Anturit ovat periaatteessa vain keino luoda dataa. Ne keräävät dataa, ne elävät omaa autonomista elämäänsä täyttämisaste, lämpötilan liikkuminen. Tiedämme, mitä kussakin astiassa tapahtuu. Hyödyt ovat ilmeisiä. Toimintakustannukset ovat paljon alhaisemmat. Ja tämä myös rohkaisee kierrätykseen. Jos tiedämme, kuinka paljon kiertettävää on tällainen ympäristövaikutuksen Esimerkiksi teräksen tuottaminen kierrätysmateriaalista vaatii 75 prosenttia vähemmän energiaa kuin raaka-aineen kerääminen maaperästä. Itse uskon, että Eurooppa on jo raaka-aineiden suhteen äh, käyttämään kaikki raaka-aineet on omavarainen. Jos me vain käytämme kaikki omia varojamme, ei enää tarvitse tuoda raaka-aineita. Tämä on merkittävä muutos. Tässä on asiakkaita me Euroopassa, Hollannissa, joka on kierrätyksessä ja kerrossa eturintamassa Espanjassa, Pohjoismaissa, monissa kaupungeissa, Isossa Britanniassa, alueella, jossa on paljon väestöä. Jotkut isommat kaupungit maailmassa, ne jokin kaupunki on jo asiakkaamme tämä, miten tämä muuttaa kaupunkien toimintaa ja teollisuuden toimintaa. Teknologia voi auttaa muuttamaan asioita. Pitäisi olla iloisia tarttua teknologiaan aina kun voimme tehostaaksemme toimintaamme. Ja elämänlaatu kaupungeissa kansalaisille paranisi. Olemme olleet melko menestyksekkäitä Japanissa aika erikoista eurooppalaiselle ulkomaalaiselle saada jalansia Euroopassa, mutta tämä on osa tätä teknologisen ratkaisun vallankumouksellisuutta. Kiitos. Thank you very much for your presentation. Kiitos esityksestä. Tämä on konkreettinen esimerkki. Meillä on päivittäisiä kokemuksia kännyköistä, mutta myös jätteistä. Tiedämme päivittäin, minkälainen ongelma on. Hyvät kollegat, kysymykset, vastaukset, sessio alkaa. EPPn ryhmästä Gonni. Thank you very much for... Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Haluan kiittää esityksistä. Erittäin inspiroivista näkemyksistä, jotka liittyvät neljänteen teolliseen vallankumoukseen, massadataan ja robotteihin, robotiikkaan. On tärkeää, että aloitamme keskustelun, jos me haluamme saavuttaa ne tavoitteet, jotka olemme asettaneet Euroopan teollisuuden kilpailukyvyn parantamiselle. Muutama seikka. Ensinnäkin, mitä olette mieltä niistä olosuhteista, joissa voimme kehittyä tällä alalla. Sehän liittyy ö, infrastruktuurin, siis yhteenliittymiin, infrastruktuuriverkkoihin, ö, tietokonekeskuksiin, jotka ovat erittäin tehokkaita, ja verkostoihin, jotka liittyvät näihin keskuksiin eli erilaisiin yhteenliittymiin kaikkialla Euroopassa. Mitä olette mieltä käyttäjistä paitsi ihmisinä, myös käyttäjistä koneina? Eli ihmiset käyttävät, mutta koneet käyttävät koneita. Mitä olette mieltä siitä, miten voimme varmistaa paremman infrastruktuurin tämän alueen kehitykselle? Toinen kommenttini liittyy siihen, mitä Matias Putskin sanoi, eli tietoon lähteenä, dataan lähteenä. Olen täysin samaa mieltä teidän kanssanne siitä, että meidän täytyy pohtia datan omistajuuteen liittyviä kysymyksiä, mutta täytyy myös pohtia, kuka tätä dataa luo, generoi. Kyse on prosesseista. Eivät ainoastaan ihmiset luo dataa, vaan dataa syntyy myös automaattisesti. Koneet luovat dataa. Eli Säännöt ovat erittäin tärkeitä, kun puhutaan tietosuojasta ja tietoturvasta, erityisesti kun kyse on henkilötiedoista. Tulisiko meidän tehdä ehkä jonkinlainen ero sen datan välillä, jota ihmiset tuottavat ja sen, mitä koneet tuottavat, ja miten tämä omistajuuteen, datan omistajuuteen liittyvä ongelma voidaan ratkaista? Ja miten voimme enemmän saada tiedotettua tästä koko ilmiöstä. Kolmas kommenttini liittyy ihmisten ja robottien välisiin uudenlaisiin suhteisiin. Olen samaa mieltä siitä, että me tarvitsemme jonkinlaisia yhteistyösääntöjä ja me tarvitsemme kommunikaatiota. Ja jos asian olen oikein ymmärtänyt, niin tässä ei ole kyse ainoastaan mekaanisesta yhteistyöstä, vaan siitä, että henkilöinä käytämme omaa ääntämme ja meillä on jo jonkinlaisia sovellutuksiakin, jotka ovat omiaan auttamaan meitä siinä, että voimme lähettää oman äänemme esimerkiksi älypuhelimen kautta koneille. Meidän täytyy siis pohtia, miten voimme tehdä yhteistyötä robottien kanssa. Ja miten näitä vastuukysymyksiä voidaan kuvailla? Tämä professori Brotikamin konsepti e-henkilöstä oli kiintoisa. Ja olen nyt tässä kielikeskellä suuta, kun puhumme äm, perinteisistä vastuualoista ja ylipäänsä vastuusta perinteisellä tavalla, koska me tarvitsemme aivan uudenlaisia ratkaisuja, ennakkoluulottomia ratkaisuja. Ja muuten haluaisin todeta, että jonkin verran työtä tällä saralla on jo tehty työtä, jota jurivaliokunta nimenomaan vetää, ja josta se on vastuussa, Itrenkin pitäisi olla mukana tässä työssä. Olen muuten yhtä mieltä siitä, että tarvitsemme sääntöjä, mutta meidän ei pidä kuitenkaan ylisäännellä. Ja ihan lopuksi tämä neljäs kommenttini niin on seuraava. Se liittyy kustamointiin, koska digitaaliset yritykset omaavat usein uusia mahdollisuuksia tuotteiden suunnitteluun. Eli uudet digitaaliyritykset, niillä on useita mahdollisuuksia luo, dis, designata tuotteita, suunnitella tuotteita, mutta myös kustomoida niitä, räätälöidä niitä eri äm, asiakkaiden tarpeita vastaaviksi. Mutta jotta voisimme tässä onnistua, niin aivan kuten Roland sanoikin, niin me tarvitsemme yhteisiä alustoja niin, että saamme yhteisiä servereitä, ja yhteistä kommunikaatioturvaa. Tarvitsemme siis uusia alustoja, eikä alustoja pidä ajatella. Niin vielä yksi asia puheenjohtaja tässä yrittää keskeytellä. Tämä oli erittäin hedelmällinen esitys. Ja vielä yksi juttu minulla olisi. Puheenjohtaja toteaa, että pitäisi lopettaa. Puhuja jatkaa sääntelystä puheenjohtaja. Ehkä saatte lisäaikaa. Nyt annan SDn edustajalle puheenvuoron, Sano puheenjohtaja. Olen pahoillani. Ehkä saatte vielä lisäaikaa myöhemmin. dank, Herr Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Me olemme nyt kuulleet erittäin paljon tästä teknisestä tasosta tässä neljässä teollisessa vallankumouksesta, uudesta tarpeesta toimia, uusista ajatustavoista, malleista, yritysmalleista, mutta haluaisin tässä ottaa erään toisen asian vielä esille koska meidän täytyy tässä myöskin ajatella työntekijöitä, eli tämä ei kosketa ainoastaan johtokuntia, nämä uudet yritysmallit ja uudet riskit, jotka näihin liittyvät, vaan myöskin työntekijät ovat tässä suurten uusien haasteiden edessä. Voisitteko kenties omista kokemuksistanne katsottuna kertoa, missä yrityksessä tämä on toiminut erityisen hyvin vai onko joitakin sellaisia vaiheita, joissa se on toiminut hyvin, onko esimerkkejä äh, esimerkiksi jatkokoulutuksesta tai ammattiyritys, ammattiyhdistysten äh, yritysneuvostojen mukaan otosta on olemassa tutkimuksia, äh, jossa tutkitaan tätä asiaa vielä tarkemmin vai tarvitsemmeko kenties uusia tutkimuksia, koska tämä näkökulma, jossa huomioidaan myöskin työntekijät, niin on tässä keskustelussa jäänyt hiukan liian vähälle huomiolle. Onko myöskin ehkä, ehkä ma- mahdollista saada aikaiseksi sosiaalista vuoropuhelua EU-tasolla? Sitten toinen kysymys. Mehän täällä valiokunnassa käsittelemme myöskin näitä siviilioikeudellisia asioita, jotka liittyvät robotiikkaan. Te puhuitte siitä myöskin jo ja tämä liittyy myöskin tuohon massadataan, niin yksi kysymys siinä vielä tulee mieleen, kollega mainitsi tämän, eli infrastruktuuri, millaista laajakaista rakennelmaa tässä nyt sen tarvitaan, miten sitä tulisi laajentaa? Madame, eh, Mr. Toshen. Paljon kiitos. Ja Toshenowski, ECR. I will speak in my mother Kiitos, puhun äidinkieltäni. Velmi poděkovat za <clears throat> skutečně Kiitoksia tästä erityisen mielenkiintoisesta alustuksesta, eh, mielenkiintoisesta keskustelusta. Mielestäni tämä keskustelu on erittäin päivän polttava. Tätä nykyään parlamentissa puhutaan robottien tilasta eri valiokunnassa, niiden kehittämisestä ja tutkimisesta ja käydä myöskin keskustelua siitä, miten pitkälti voidaan kehitellä sellaisia normalisointimenetelmiä, jotka toisaalta voivat olla myöskin jarruna, koska ne aiheuttavat liian tiukkoja kriteerejä. Haluaisin sitä seuraan kysymyksen. Missä tässä nyt on lainsäädännön rooli? Haluaisin kiittää professori Broitigamia. Hän totesi, että niin, että aio toistaa mitä sanoitte, mutta totesitte, että nykylainsäädäntö on riittävä. Monissa tapauksissa näin onkin. Useinhan on niin, että lainsäädäntö voi jarruttaa tutkimusta ja kehitystä. Minun henkilökohtainen mielipiteeni on seuraava. Meidän pitäisi keskittyä enemmän koulu, koulutuksen, tutkimuksen ja kehityksen edistämiseen. Meidän pitäisi laajentaa infrastruktuuria, tieto- ja viestintäteknologia, infrastruktuuria, eli siis laajakaista verkostoa ja niin poispäin. Pelkään, että jos sääntelystä tulee liian tiukkaa, saattaisimme jarruttaa kehitystä. Tekninen kehitys on erittäin nopeaa mutta hallinto ei kuitenkaan eh, toimi yhtä nopeasti. Usein on niin, että eh, teknologia kehittyy itsenäisesti ilman, että hallinto siihen mitenkään puuttuu. Haluaisin vielä lisätä jotakin siihen, mitä herra Rolands sanoi. Jos me puutumme asioihin liikaa, jos me käytämme optimointimenetelmiä, niin tämä saattaisi muodostua ongelmaksi. Meillä on sitten vain yhdenlaisia autoja, sillä mallit tuottavat vain samoja tietoja ja jarrutamme näin potentiaalia. Emme voi käyttää koko potentiaalia tässä tilanteessa ja tästä syystä kysyisinkin, miten te näette tämän tilanteen, mitä parlamentin tulisi tehdä, missä te näette nyt parlamentin roolin, kun ajatellaan tätä kehitystä? pitäisikö meidän toimia aktiivisemmin vai tulisiko tässä enemmänkin pyrkiä eroon esteistä ja pyrkiä myöskin eroon perinteistä ajattelutavasta, koska tässä pitäisi pyrkiä estämään tyylsyys. Haluan kuitenkin, että ajoneuvoja on monenlaisia, ainoastaan yhtä tyyppiä. Kiitos kollega puheenvuorosta. Ymmärrän kysymyksesi teollisesta tuotannosta, jossa ihmiset eivätkään lainsäädäntö puuttuisi mitenkään asiaan. Selvä. Kiitos. Butikoffer Koffer ja Vihreät. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos esityksestä. Pari kysymystä. Ensinnä professori Putz. Mainitsitte ohimennen, että Kiinakin pyrkii tällaiseen teknologiseen suureen loikkaan – Heillä tämä Made in China 2025 strategia, jossa on suorasanaisesti mainittu maan tavoitteet. Mikä teidän neuvonne tuossa kontekstissa olisi? Minkälaista strategiaa Euroopan ja Euroopan teollisuuden pitäisi ajaa? Tuonne äsken sen kuka-tapauksen ja komission Oettinger on ilmaissut selkeästi näkemyksensä, että Euroopan pitäisi puolustaa strategisesti tärkeätä teollisuutta, jos se haluaa jatkaa peliä tässä eturintamassa. Miten näet asian? Onko Kiinaan liittyviä erityisiä huolenaiheita? Toiseksi. PK-yritykset eivät olleet esitysten ytimessä PK-yritysten näkökulmasta. Standardointi on tärkeä asia tällaisen uuden teknologian alueella. Kysymykseni on, millä tasolla te ehdotatte standardointia edistettäväksi Euroopassa, kansainvälisestikö? Miten edetään? Mitä neuvoja teillä olisi? Sitten digitaaliset taidot ja osaaminen. Linja avoin salaisuus, että valtaisa osa työvoimasta on yhä vailla vaadittavia digitaalisia taitoja. Onko tilausta eurooppalaiselle aloitteelle? Tässä Euroopan mennä peliin mukaan. Voisi olettaa, että jos digitaalisiin ma- sisämarkkinoihin pyritään, voisi ajatella, että kysyntä olisikin. Mutta sitten tässä on kysymys on yksinomaan jäsenvaltojen toimivallasta, alueidenkin toimivallasta. Miten tämän kanssa edetä? Kolicek, varapuheenjohtaja Gue. Děkuji, eh, pane předsedo. Já bych mluvil také česky. Kiitoksia. Minäkin puhun tsekkiä, niin kuin kollegani. Meillä on laajakaista verkosto, joten me kykenemme kyllä siirtämään tiedot mahdollisimman nopeasti. Tämä on yksi asia. Mutta toinen on omistajuus, tietojen omistajuuskysymys. Esimerkiksi astronomit keräävät hyvin paljon tietoja. Nämä tiedot julkaistaan verkossa ja toiset ihmiset sitten analysoivat näitä kyseisiä tietoja ja tekevät uusia löytöjä, esittävät uusia tutkimuslöytöjä. Eli näitä tietoja kerätään ja analysoidaan. Jos me estämme tämän, niin me emme edisty. Tämä oli yksi asia, minkä halusin sanoa. Ja toinen on sitten tämä automatisointi. Haluaisin pyytää herrasväkeä, että he tulisivat yrityksiin vierailulle Esimerkiksi lasin automaattinen valmistus on yksi asia. Siellä nähdään yhtäältä tietojen kerääminen, mittaus, eli hiekka ja muita raaka-aineita, tarkoitan tässä, ja sitten toisaalta sitten on tämä prosessi. Kaikki säännellään, kaikella on yhtenäinen protokolla, tietoja kerätään konkreettisista paikoista, tietoja käsitellään ja loppujen lopuksi konkreettisten vaatimusten mukaisesti käytetään lukuisia formaattoja ja ne yhdistetään – Tätä nyt sitten tarkoittaa tämä neljäs teollinen vallankumous. Pakkauslasissa tilanne on samankaltainen. Eli tuotetta käytetään ja kaikki tapahtuu täysin automaattisesti. Ja mitä sitten ihmiset tekevät, jotka ovat siellä töissä? Siellä on mekaanikkoja, ohjelmoijia, tuotekehittelijöitä, jotka hoitavat työnä alussa ja lopussa. Nämä ovat ne yleiset yrityskohtaiset asiat. Ja Toiset voivat sitten olla esimerkiksi töissä fraunhofer instituutissa mm, ja luovat tulevaisuutta, mutta eivät he voi enempää tässä saavuttaa. Eli tässä nyt muutama kommentti tähän aiheeseen. Ja sitten haluaisin vielä korostaa erästä asiaa. Oletteko sitä mieltä, että on oikein, että meillä on yhtenäinen protokolla tietojen keräämistä varten? Paljon kiitoksia. Uh, thank you very much. Colleague. Tamburano. Ehm, io ringrazio di cuore. Haluan koko sydämestäni kiittää kaikkia puheenvuoron käyttäjiä, koska tässä ei ole kyse ainoastaan tulevaisuudesta, vaan asioista, jotka ovat jo olemassa eri maailman kolkilla. Teknologiset äh, innovaatiot ovat meille haaste, meille lainsäätäjille. Lakien säätäminen ei ole välttämättä helppoa, mutta meidän täytyy jossain järkevässä ajassa laatia uudenlaisia sääntöjä äh, Siemens äh, puhui esimerkiksi äh, pilviin tallentamisesta ja big datan lähettämisestä pilveen. Huomennahan me puhumme äh, tässä valiokunnassa energiamerkinnöistä. Ja haluaisin tietää, mitä mieltä olette puhuitte tällaisista älykkäistä sovelluksista, jotka liittyvät nimenomaan, siis tällaisen smart appliance-asioista, jotka liittyvät tavaroiden internettiin ja siihen, mm, olisiko järkevää mm, turvautua erilaisiin yhteenliittyviin verkkoihin vai siihen, että että tietoa lähetetään suoraan älypuhelimen kautta. Kun ajatellaan tietosuojaa ja näiden tietojen mm, käyttökelpoisuutta tulevaisuudessa, niin luuletteko, että ne tiedot, joita nyt tuomme ja se, mitä tänään teemme, voi todella olla hyödyllistä tulevaisuudessa? Ja entäpä käyttäjät ja asiakkaat? Teollisuus ehkä Euroopassa, teollisuuden ala ehkä on jo valmis uudistuksiin ja myös uuteen lainsäädäntöön, mutta entäpä kolmansissa maissa? Ollaanko siellä valmiita noudattamaan lainsäädäntöä? Uh, thank you very much. kiitoksia. Roille paikalla. Rattaan. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos esityksestä. Sanoin vau. Wow. Salla on maailmanluokan seurassa. Tietä kun kuuntelee, niin äh, tulee sellainen tunne, että olemme lähellä ää, äh, yritysjohtajia, jotka painavat nappeja New Yorkissa tornissa ja maailmantalous pyörii. Minä mielelläni sanoisin, että miksipä ei. Mutta selvää on, että työtavat muuttuvat. Työn organisaatio muuttuu. Ja teidänkin työnne muuttuu. Minulla meillä on kollektiivinen kysymys. Kuka maksaa sosiaalisen mallin? Tällä on varmasti vaikutuksia sille. Neljännen tällaisen vallankumouksen malli nopeuttaa teollisuuden kehitystä. Teidän puheenvuoronne vastaavat hyvin päivän keskusteluihin. Tuotteiden seurattavuus on vaikea kysymys. Ja sitähän meillä on keskustelua. Ja minä haluaisin seurattavan järjestelmän. Milloin sanotte, että Kiinassa valmistetun tuotan seurattavassa on mahdotonta. Ja millaista mieltä täällä on vähän erilaisia tyhmyyksiä. Ja sitten minulla on vähän kysymyksiä teollisuusvakeilusta, mutta osittain siinä on vastuttu jo. Mutta sanoisin, että, että teollisuus 4.0 jotta siihen, että työ on epäinhimillisempää ja työntekijä ei, hänen suhtaudutaan vähemmän inhimillisesti. Tietysti tämä teollisuuden kehityksen kiihtyminen on hyvä. Ovatko nykyverkot kuitenkaan sopeutuneita teollisuus 4.0 vaatimukseen? Ihan lyhyitä kommentteja tässä. Very much, uh, colleague. Kiitos kollega kommenteista ja kysymyksistä. Hyvät kollegat, Bonnin lisäksi haluatko joku muu puheenvuoron? Koska jos teillä ei ole puheenvuoropyyntöjä, niin sitten se on Bonnin vuoro. No, herra Boni, teillä on vielä vähän aikaa. Voisitte lopettaa puheenne. Ja voitte sen tehdä. Niin puheenjohtaja kollega itse asiassa mainitsikin tämän asian. Kysymys kuului, minkälaista sääntelyä tarvitaan, minkälaisia sääntelyllisiä ja ei-sääntelyllisiä puitteita, jotta ne olisivat järkeitä näiden ratkaisujen kannalta. Ja on tärkeää, että ymmärrämme, että nimenomaan lainsäädäntö käytännön ja teknologian kilpailun kontekstissa teknologia aina voittaa, koska teknologia etenee nopeammin kuin meidän lainsäädäntötyömme, niin siksi on tärkeää ymmärtää, että tietyillä aloilla me tarvitsemme sääntöjä, mutta se ei tarkoita sitä, että tarvitsemme vahvaa sääntelyä. Siksi täytyykin pohtia, millä aloilla tarvitsemme esimerkiksi pehmeää lakia tarvitaanko yhteisiä säännöstöjä, itsesääntelyä, erilaiset käytännössäännökset ovat tärkeitä, mutta silloin kun puhutaan avainratkaisuista, meidän täytyy käyttää hyväksemme toistaiseksi olemassa olevaa lainsäädäntöä ja on myös tärkeää, että keskitymme vastuukysymyksiin, jotka liittyvät robotteihin. Mitään yksinkertaisia ratkaisuja ei tietenkään ole. Haluan kiittää vielä tästä e-henkilökonseptista, käsitteestä. Ymmärsin, että se teitäkin askarottaa vielä toistaiseksi, mutta askel askeleelta meidän täytyy edetä ja pohtia, minkälaisia sääntelykehikkoja tarvitaan, mitkä ovat parhaita kehityksenkin kannalta. Tämä oli vain lisäys siihen, mitä kollega jo tuli sanoneeksikin. Much. No, kiitoksia. Voimme jälleen kääntyä puhujen puoleen. Voisitteko vastata kysymys kysymykseltä tai kommentti kommentilta? Meillä on aikaa. Kiitoksia. Tässä oli paljon kysymyksiä. Minä kirjasin niitä ylös, mutta en tiedä, onko minulla kaikki täällä ylhäällä. Mutta haluaisin ottaa herra Martänille totean, että me emme usko, että tässä mitenkään tehtaat epäinhimillistä, koska meillä on hyvä malli Ambergistä. Se on mallitehdas. Siellä nyt se on melkein täysin tuollainen 4,0, 4,0 tehdas, mutta siellä on edelleen yhtä paljon työntekijöitä kuin 10 vuotta sitten. Tuottavuus on kasvanut. Totta kai työntekijöiden taitoja on täytynyt lisätä, eli he ovat joutuneet kouluttautumaan jatkuvasti tekniikan kehittymisen myötä. Mutta jos me emme olisi tehneet tätä, niin todennäköisesti tehdas olisi suljettu, koska se ei olisi enää kilpailukykyinen. Joten tämä on, tässä on kyse siitä, että ollaan kilpailukykyisiä muun muuhun maailman verrattuna ja seurata näitä trendejä, koska muuten näin tehdään Kiinassa, Yhdysvalloissa, Koreassa. Olemme jo nähneet tämän. Ja jos nyt esimerkiksi katsotaan robotiikkaa, on olemassa tutkimus robottimaailmasta. Se sanotaan, että Saksassa teollisuudessa on noin 208 robottia, 10 000 työntekijää kohdan. Esimerkiksi Koreassa on yli 400, Japanissa yli 300 ja koko Euroopan unionin on noin 80, joten tässä on kyllä parantamisen varaa. Mutta jos tämä tehdään jo Japanissa, Yhdysvalloissa ja Koreassa, niin meidän kyllä täytyy seurata heidän esimerkkiään. Todellisuus on nyt tällainen. Emmekä ole nähneet, tai siis työntekijöiden määrä ei ole vähentynyt Hamburgissa, ja tämä on kaikkein modernein tehdas tällä hetkellä. No mitä sitten tulee tietojen käyttöön ja optimointiin? niin aina loppujen lopuksi tästä tulee sama malli. Tietysti jos käytetään, äh, kun ajatellaan auton muotoilua, tuulen äh, vastustuskykyä varten, niin kyllä tässä algoritmit menevät samaan suuntaan. Niillä on oma roolinsa. Tässä katsotaan markkinatilannetta, on oma design ja tietty malli – Volkswagen Maserati tai mikä nyt sen onkaan kyseessä, niin siellä on oma design, oma tuotekehitys. Eivätkä kaikki autot nyt varmastikaan tule näyttämään samanlaisilta, joten markkinat tässä kyllä ovat merkittävässä roolissa. No sitten standardisointimallit, ei rajoitetut. No standardisointi yleensä ottaen on asia, että meidän pitäisi mennä kohti maailmanlaajuista sellaista, ja yhdistettynä pehmeään sääntelyyn, mutta pitäisi kuitenkin sopeutua nopeasti siihen, mitä tapahtuu teollisuudessa, koska jos ei ole nopea, niin sitten hän kyllä nopeasti pyyhkiytyy pois kokonaan tältä kentältä. No sitten tuo yhteen liittyminen, kyllä infrastruktuuria totta kai tarvitaan. Me tarvitsemme todellakin tällaista neljättä teollista vallankumousta ja yhteen liittyviä tehtaita ja laaja kaista ja tiedon siirron nopeuden täytyy olla mahdollisimman nopea, eikä tämä nyt kaikkialla Euroopassa vielä toimi. Tämä korkeatasoinen verkosto on kyllä välttämätön tässä nyt ensimmäiset vastaukset. Kollegat voivat varmastikin jatkaa tästä. Voit sitten vielä sanoa lisää keskustelun lopuksi. Ja Fred Kekäläiselle oli myös konkreettisia kysymyksiä. Kiitos. Pari kommenttia yhteyksistä, yhteenliittymistä. Me työskentelemme läheisesti tämän kanssa. Me käytämme näitä antureita me käytämme globaaleja verkkovierailuja roamingia. Me hyödynnämme isoa globaalia verkko-operaattoria. Ja meillä on samanlaista toimintaa kuin tavallisella kännykkämarkkinoilla. Me teemme soittoja tai siirrämme dataa ja näemme, että jos voisimme EUn tasolla päästä eroon kaikista verkkovierailumaksuista ja voisimme luoda EUn tason verkkoteknologiafoorumiin esineiden internetille, IoTlle. Se loisi pohjaa uudelle innovoinnille ja pienet ja isot yritykset voisivat tarjota palveluita ja luoda uusia laitteita ja palveluita ja voisivat kerätä lisää dataa. kymmenen vuotta sitten tai pitempäänkin kaikki teleoperaattorit halusivat nousta korkeammalle ää, arvoketjussa lista, lista palveluita ja nyt e- esineiden internetin kautta, teollisen internetin kautta vaarana on, että teleoperaattorit luovat omia yksityisiä verkostoja saadakseen isomman palan arvoketjusta. Siinä on vaaransa. Ja se näiden nämä miljoonat, sadat tuhannet sensorit, niiden tiedonsiirtokustannukset tämä kustannukset pysyisivät korkeina. Tässä on vaara ja sitten he, henkilödata ja koneelloma data ja yksityinen julkinen data, niin julkisten elimien keräämä data, kaupunkien hallitusten data, sen pitäisi määritelmän mukaisesti olla julkista, jossa on julkisten viranomaisten keräämää, erityisesti raakadataa. Me tiedämme, että raakadata ei juuri tee mitään informaatiokavennaa tästä datasta tuon informaation esille. Sellainen vaatii kovaa työtä ja algoritmeja. Sen ei pitäisi olla julkista, vaikka raakadata olisi julkisten tahojen keräämää. Koska näin me olemme mahdollisuuden yrityksille, yrityksille toimia arvoketjussa ja tarjota palveluita ja teknologiaa ja pärjätä bisneksenä. Tästä yhteiskunnassa on kysymys, että meillä on yrityksiä ja työpaikka ihmisille. Tässä näkemykseni. Very much for your answer. Kiitoksia. Kiitos herra Kekäläinen, Enevän pääjohtaja, toimitusjohtaja. Matthias Putz. Ladies and gentlemen, first of all, I will not apologize. Niin, ensinnäkään en aio pyytää anteeksi sitä, että olen professori ja teen tutkimusta. Olen onnellinen, että en ole poliitikko, koska mitä ikinä te teettekin neljän teo, neljännen teollisen vallankumouksen suhteen, niin tehkää se nopeasti, kaksi, kolme kertaa nopeammin kuin olette ajatelleet. Me puhumme maailmassa, jossa tästä asiasta ei ainoastaan puhuta noin neljä vuotta sitten me äh, aloitimme äh, omat tutkimushankkeemme ja halusimme, että otamme mukaan myös ihmiset. Tässä vaiheessa vielä äh, ajattelemme robotteja ja robottien antamaa avustusta, mutta kun ajattelemme nuoria ihmisiä, niin nuoret ihmiset jo tänä päivänä tekevät työtä näiden asioiden parissa. Minä olen itse 54-vuotias. Ihmiset käyttävät tätäkin ihan automaattisesti, niin kuin mekin. Niin siis kaikki ihmiset alkavat kyllä käyttää uusia innovaatioita, kun niitä keksitään. Siemens ja muutkin suuret yritykset kehittelevät tällaisia innovaatiokeskuksia startup-yrityksille, koska me tiedämme, että on tärkeää tehdä innovaatiojärjestelmiä nopeasti. Ja jos te aiotte lakeja säätää, niin tehkää te, tekin lait nopeasti. Kyllä, yli nelikymppisetkin ja viisikymppisetkin ovat oppineet käyttämään tätä vempainta, ja jos eivät itse jotain osaa, niin pyytävät lapsiaan auttamaan. Ja sitten vastaus Lanalle. Olette ihan oikeassa, kun me loimme pari vuotta sitten tai kolme vuotta sitten tutkimus laitoksemme, niin tuolloin nimenomaan ammattiliittojen edustajat kysyvät meiltä, mitä ihmettä te, että mitä ihmettä me teemme. No, parikymmentä, 25 vuotta sitten, kun me aloitimme toimintamme, joka oli tuolloin innovatiivista, meille sanottiin, että ette te tuota pysty tekemään, ei teillä ole edes riittävästi dataa, mutta kyllä me kuitenkin onnistumme ja nyt meillä on ihan sama asia edessä. Sama asia tapahtuu nyt ison datan kanssa. Kaikkein tärkeintä on löytää sellaisia ihmisiä, jotka osaavat käyttää tätä dataa hyväkseen ja oppivat tekemään asioita uudella tavalla. Ja Kolicek, se mitä te, se, mihin te puhui, viittasitte, ei ole mitään uutta bisnestä. Se ei ole ö, neljännen teollisen vallankumouksen ö, heiniä. Uusi bisnes alkaa siitä, että uudistetaan täydellisesti tuotteita. Eli, eli kyse ei ole ainoastaan sataprosenttisesti automaatiosta, vaan ihan vanhojenkin keksintöjen uudelleenkäyttämisestä. Ja sitten Puti Kofille, olen hiukan yllättynyt siitä, mitä sanoitte. Kuvittelitteko, että että näin ei tapahtuisi. Meillä ainakin 10 prosenttia on ulkomaalaisia oppilaita yliopistoissa. Me, suurin osa tulee Kiinasta. Meillä on myös ehkä rikkaiden kiinalaisten jälkikasvua. He eivät edes välttämättä ole parhaita opiskelijoita, mutta voidaan vain kuvitella, mitä tapahtuu, kun saamme nämä parhaat opiskelijat. Tämä on asia, josta on opittava, otettava opiksi ja meidän täytyy olla nopeita ja innovatiivisia. Ja tätä ajattelin myös silloin, kun ö, kerroin teille tästä diasta. Ei ole mitään sellaista fyysistä lakia. emme me voi, meillä, meillä ei, siis kaikki tämä on jo ö, olemassa, kaikki tämä jo tapahtuu. Meidän tehtävämme on nyt täyttää aukot omilla vahvuuksillamme, verkostoillamme, uusilla ajatuksilla, mutta tämä kaikki tulee tapahtumaan joka tapauksessa. Ja meillä on oikeastaan kaksi syytä, kun menemme Kiinaan. Me haluamme oppia, koska sieltäkin löytyy erinomaisuutta ja asiantuntijuutta. Ja toinen syy on se, että haluamme ehkä viedä eurooppalaista teollisuutta Kiinaan, mutta meillä ei vielä ole todellista strategiaa, mutta sellainenkin löytyy. Tämä oli lyhyt vastaukseni teille. Was, that was a long way of saying, no, we don't. Tuo oli pitkä tapa sanoa, että meillä ei ole strategiaa. Kyllä. Thank you very... Kiitos. Ja nyt vastauksia ja kommentteja. Herra Peter Braatikam, puheenvuoron teille. Paljon kiitoksia. Haluaisin rohkaista teitä, että olette tosiaan oikeassa paikassa täällä. Tämä ei ole mikään kansallinen asia enää, vaan kansainvälinen sellainen ja varsinkin eurooppalainen. Jos nyt ajatellaan keskusteluja EU-Yhdysvaltain Privacy Shield-hankkeesta, niin sitä ei olisi käyty kansallisella tasolla, mutta Euroopassa kyllä. Ja tästä syystä me tarvitsemme vahvaa eurooppalaista lainsäädäntöä, mutta meidän täytyy pohtia, millaista lainsäädäntöä se olisi, koska mielestäni meidän tulisi olla todella varovaisia, että me yli sääntele. Olen samaa mieltä edeltävien puhujien kanssa tästä. Kyllä, tämä pitäisi säännellä Euroopan tasolla, mutta meidän täytyy katsoa tarkkaan missä ja mitä. Ensinnäkin haluaisin puhua tästä tietojen omistajuudesta, dataomistajuudesta. Tämä on hyvin vaikeaa, koska meillä ei ole mitään konseptia siihen. Kyse ei ole niin teollis- ja tekijänoikeuslainsäädännöstä tai mistään tällaista, vaan kyse on yksinkertaisesti viteistä, eli palasesta ja miksi sitten sitä suojeltaisiin? Koska koneet tuottavat sitä. Se tuotetaan tahattomasti ja sitä tuottavat ne, joilla on rahaa käyttää näitä koneita ja omistaa niitä. Miksi me suojaisimme tätä? Mikä on syy? Ja tätä meidän tulisi pohtia. Sitä, että tarvitsemme todellakin tietojen omistajuutta. Ehkäpä voisimme pohtia, että meillä olisi tietojen saatavuussääntelyä, koska meillä on näitä tietopooleja ja ehkäpä äh, olisi mielenkiintoista, että olisi sääntöjä tietojen saatavuudelle, mutta tämäkin on hyvin vaikeaa. Koska meillä on jo koko joukko sääntöjä ja asetuksia, eurooppalaisia asetuksia, tieto, su, tietokanta, tietosuoja, yksityisyyden suoja. Meillä on koko joukko asetuksia, jotka ovat hyviä ja ehkäpä meidän tulisikin pohtia, että sen sijaan, että nyt tehdään täysin uutta tietolainsäädäntöä, niin edistyisimme niiden direktiivien osalta, joita meillä jo on käytössä. Tämä on ehkä nopeampaa ja tehokkaampaa, eikä tässä sitten olisi ylisääntelyvaaraa. No, Suomen puhuja totesi, että no ehkäpä hallitus, no mehän maksamme jo veroja, niin ehkäpä tässä olisi tällaista avointa tietoa, jota kaikki voisivat käyttää, mutta yrityksille, jotka ovat tehneet kovasti työtä saadakseen etua, ja sitten sanottaisiin, että nyt täytyy antaa kaikki tiedot käyttöön, kaikki liikesalaisuudet, niin kyllä tämä on liian pitkälle menevää. Jos ajatellaan Googlea ja Facebookia, eivät ne näitä tietoja anna käyttöön käyttöön. Ei se ole avointa dataa kaikille. Ja tästä syystä meidän tulisikin olla liioittelematta tätä asiaa. No sitten vastuu. Vastuu on yleensä kansallisen lainsäädännön heiniä, mutta digitalisaation myötä se ei enää ole sitä. Olette täällä oikeassa, kun pohditte tätä digitaalista vastuuta, ei ainoastaan digitaalisten tuotteiden vastuuta, vaan tätä koko digitalisointia tässä yhteydessä, koska tämä ei ole enää saksalaista, kreikkalaista, venäläistä ongelman asettelua, vaan se on eurooppalainen ongelma. Ja meidän pitäisi harkita konsepteja, ja tämä on sitten ehkä eurooppalaisen siviililainsäädännön alku, joka lähtee liikkeelle digitalisoinnista, mutta meidän täytyy olla siinäkin varovaisia, koska en usko, että uudet konseptit nopeasti korjaavat ongelmat. Meidän pitäisi katsoa vanhoja konsepteja, koska jos nyt katsotaan esimerkiksi järjestelmää Saksassa, joka on toiminut 120 vuotta, niin miksi siitä tulisi heti päästä eroon, vaan miksi me katsoisi näitä, mitä meillä on jo Saksassa ja Ranskassa ja muualla, ja lähteä siitä liikkeelle. Joten en puolla tätä E-henkilöä välittömästi, ehkä jossakin vaiheessa, mutta ei välittömästi, koska jos nyt heti täytyy säännellä tämä asia, niin täytyy pohtia niin monia asioita, joista ei tiedä mitään. Siis ei ole tietoinen siitä, mitä tapahtuu. Ja meidän pitäisi ylittää joki sitten, kun olemme sen kohdalla. Ei pitäisi pohtia liikaa näissä teoreettisissa keskusteluissa. No sitten seuraava asia liittyy strategiaan. Olen täysin samaa mieltä niin Meillä ei ole strategiaa ja se on sääli, koska jos rahoitetaan tieteellisiä hankkeita, jos rahoitetaan eurooppalaisia yrityksiä EU-rahoilla, veromaksajien varoilla, niin tässä pitäisi säännellä niin, että nämä keksinnöt jäisivät Eurooppaan ja vahvistaisivat Eurooppaan, eikä niitä pitäisi antaa Kiinalle tai muille. En ole tässä poliitikko kuitenkaan. No sitten työlainsäädäntö, tämä on tärkeä asia. Me olemme myöskin tehneet tutkimusta. Meillä on suuri tehtävä tässä, kun tätä työtä siirretään. Kyllä työtä tulee olemaan, mutta se on hyvin erilaista. Tämä on hyvin arka kysymys. Ja myöskin nyt käydään keskustelua siitä, miten rahoitetaan tämä kaikki. Onko jotakin syytä rahoittaa tätä? No tässähän nyt pohditaan sitä, että kun robot, robotti. Robotithan tekevät kaiken, eli ei tarvitse tehdä mitään, mutta valtio kuitenkin tukee, rahoittaa. No ei tämä ole oikea tapa. Kyllä, pitäisi olla työtä ja maksettua, palkattua työtä. Ja pitäisi olla parempaa palkkaa tehokkaammalle, paremmalle työlle, joten tämä on siirtymävaiheen ongelma. Ja tätä pitäisi tutkia myöskin. Kiitos. Love you. Kiitoksia kaikille kiinnostavista huomioista ja puheenvuoroista. Kiitoksia, että tulitte tänne. Olette tervetulleita tulemaan uudestaan, ehkä vuoden kuluttua. En tiedä, onko kaikki lainsäädäntö tarpeeksi nopeasti valmiina, mutta vielä kerran kiitos. And now uh, we will start in, in, in... Ja kymmenen minuutin kuluttua ehkä aloitetaan Fedelin mietinnön käsittely. Mutta nyt lyhyt briefaus missiosta Corkiin, Irlantiin. Ja Susanna Naatte, pari sanaa tästä. Si, grazie, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Kyseessä oli erittäin kiintoisa matka. Menimme siis Irlantiin viime maaliskuussa. Tähän matkaan osallistui Ryby, Kelly, Paulsen ja Kappel. Totean, että kaikki tapaamiset olivat äärimmäisen kiintoisia. Onnistuimme ymmärtämään, kuinka tärkeää on investoida eh, informaatio- ja kommunikaatioteknologiaan. Tällä tavalla on voitu elvyttää sektorin eh, työllisyyttäkin ja ylipäänsä koko sektoria. Kävimme muun muassa Tyndallin, Tyndall eh, National Instituteissa Korkissa. Kyse on erittäin tärkeästä laitoksesta, äh, koska siellä havaittiin, tehtiin ensimmäisiä havaintoja kasvihuoneilmiöstä. Äh, siellä saa, keskustelemme myös äh, siitä, kuinka tärkeää on Euroopan laajuinen kommunikaatio ja Roland Murphy esitteli meille ylipäänsä Irlannin tuotannon kehitystä viime aikoina ja sitä, kuinka tärkeää yliopisto-opinnot ovat tärkeitä. Äh, jos halutaan kehittää teknologiaa, opiskelijoille täytyy kertoa kyberturvallisuudesta ja pilven tallentamisesta ja muista tämänkaltaisista asioista. Saman äh, kokouksen aikana kuulimme myös siitä, kuinka tärkeää on luoda tällainen maniakartta ähm, kaikille tiedoille, äh, datalle. Äh, eli tällainen suuri äh, maniakartta ohjeisto, jossa puhutaan muun muassa ähm, tietosuojasta, kaikesta tie, tietosuoja- ja tietoturvaan liittyvästä ää, tutkimuksen, tutkimukseen liittyen niin edespäin. Ja kävimme myös yli, Korkin yliopistossa näimme, miten tämä yliopisto on hyötynyt seitsemännestä tutkimuksen puiteohjelmasta. Se on onnistunut se on onnistunut kehittämään esimerkiksi tietojen analyysijärjestelyjä tai järjestelmiä ja vierailimme myös meritutkimuskeskuksessa Irlanti Brittihan saattaa olla erittäinkin potentiaalinen merienergian tuottaja ja tässä laitoksessa todellakin tehdään tutkimusta, joka liittyy koko mereen, merisektoriin. Ja kävimme myös Shannonissa ähm, tut- tutkimassa tai perehtymässä erilaisiin energialähteisiin, ja se kiinnosti minua erityisesti, koska olen esittelijänä ja mietinnössä, joka, jossa käsitellään muun muassa maakaasua, muita energialähteitä. Ymmärsimme myös, että kansallisten energiaviranomaisten ei ole aina helppoa seurailla EUn energialainsäädäntöä. Meille esiteltiin useita tutkimushankkeita, jotka ovat äärimmäisen kiintoisia. Niistä, niitä ei nyt ehdi tässä kaikkia luetella, mutta haluan kuitenkin vielä kerran kiittää tästä mielenkiintoisesta matkasta. Oikein paljon kiitoksia kollega. Haluaako joku esittää kysymyksen tai ehkä lisätä jotain liittyen tähän vierailuun? Eikö? No selvä, kiitoksia vielä kerran. Onnittelut mielenkiintoisesta vierailusta. Kiitokset sihteeristölle. Ja nyt sitten siirrymme toiseen briefauksiin. Kyseessä on ö, matkasta Suomeen ja Viroon ja pyytäisin, että kollega Kumpula Natri, Mia Petra Kumpula Natri, valtuuskunnan puheenjohtaja Suomesta, niin ikään. Käyttäisin nyt puheenvuoron tässä. Kiitos puheenjohtaja, kiitokset kaikille niille kollegoille, jotka lähtivät mukaan Helsingin ja Tallillaan. Meitä ei ollut kovinkaan monta, mutta haluaisin kiittää sihteeristön Mark Makia, joka oli mukana järjestämässä tätä. Ja kaikki meni aivan erinomaisesti. Eli ensin menimme Suomen eduskuntaan ja kuulimme, että EU-asioita käsitellään yhtenäisesti, eli ministerit tapaavat tuossa EU-valiokunnassa ja sitten vain on yhteinen kanta parlamentissa. Tämä eroaa monista muista maista. Ja niin sitten toinen vierailu oli tieto Hubiin, kansalliseen verkostoon. Sen nimi on FinGrid, ja kuulimme tästä uudesta äh, datahubi-ohjelmasta, joka on äh, vähittäis, sähkövähittäismarkkinoille toimiva väline. Eli kaikki äh, kaikki osapuolet, tuottajat, käyttäjät saavat yhtä lailla tietoa täältä, joten on helppoa vaihtaa toimittajia. Joten nyt tässä heillä on malli muuttaa tätä markkinajärjestelmää. No sitten kolmas liittyy näihin startup-yrityksiin. Supercell, se on yksi suurimmista pelintekijöistä maailmassa sitten Startup Sauna. Kyseessä on ohjelma, joka tekee työtä näiden startup-yritysten kanssa. Se on ollut yhteydessä 160 yrityksen kanssa myöskin Venäjällä, mutta myöskin Itä-Euroopassa. Ja sillä on erityisohjelmia eri maiden kanssa, joten tämä on hyvin konkreettinen tapa olla näiden startupien rinnalla, mutta myöskin se on yksi Kävin myöskin tekesissä mm, rahoitusorganisaatiossa, tässä on hyvin paljon toimintaa näiden startup-yritysten rahoittamiseksi myöskin tulevaisuudessa. No sitten toinen päivä, keskiviikko, oli tuo historiallinen, koska Envi ja Itre olivat yhdessä tässä. Äh, ja halusin tietää, että onko näin tapahtunut aikaisemmin, mutta aikaisemmin tällaista ei ollut, joten oli hienoa, että Envi ja Itre lähtivät yhdessä metsään puhumaan biotaloudesta – emme puhuneet siis innovoinnista tai ympäristöstä, vaan puhumme näistä yhdessä. Joten tuo vierailu metsäteollisuuden kanssa oli erittäin hyvää. sitten kun menimme tästä sitten sahaan, Versovuudille ja kaikkia näitä sivutuotteita käytetään esimerkiksi pelletteinä tai huonekaluna, joten mitään ei siis jäänyt yli näistä, tästä puuraakaanista. Kaikki käytetään. Ja sitten kuulemme myöskin, että Suomessa 90 prosenttia eh, suomalaisten tuottamasta puusta tulee jo sertifioidusta metsistä. Ne ovat FCC, sertifioituja materiaaleja, joita käytetään tällä hetkellä. Sitten jatkoimme yhdessä yhteen suurimmista eh, yrityksistä Neste Oil, eli siellä valmistetaan miljoonia, käytetään hyvin paljon öljyä, mutta myöskin uusiutuvia, joten siellä keskitytään kestävyyteen, jäljitettävyyteen. Sanovat, että eh, tämä ei ole samanlaista kuin eh, elintarvikkeiden tuottamisessa, eli kun käytetään käytetään esimerkiksi kasviöljyjen tuottamiseen, niin tässä jäljitettävyys on hyvä, mutta elintarvikkeen kohdalla ei. Ja sitten ne käyttävät tuhatta ihmistä tutkimukseen ja kehitykseen, ja 70 prosenttia yrityksen tutkimuksesta kehittymisestä kehittyy, keskittyy näihin uusiutuviin esimerkiksi San Franciscon julkinen liikenne käyttää nesten tuotteita, Lufthansa on käyttänyt näitä ja laatu on hyvä. Ja sitten jat- matkoimme laivalla Tallinnaan ja Tallink esitettiin myöskin Wärtsilä Motors, joten kuulimme Tallin, Tallinkin uudesta laivastosta, mitä valmistetaan Helsingissä ja nyt sitten on uusi tehdas Joo, jo, johon mahtuisi 40 prosenttia enemmän ihmisiä matkustajia, mutta 30 prosenttia vähemmän energiaa käytettäisiin tähän. Ja tämä on mahdollista, jos laiva suunnitellaan, suunnitellaan energiansäästö mielessä. Ja sitten olemme myöskin Wärtsilässä, koska se myöskin tarjoaa näitä moottoreita. Se on moottorituottaja, se on erikoistunut nesteytettyyn maakaasulla käyviin moottoreihin. Tämä on erittäin päivänpolttava asia myöskin täällä, kun puhutaan esimerkiksi eri typenoksideista, rikinoksideista ja pienhiukkasista, joten LNGn avulla näiden määrä vähenisi, jos, näitä, jos sitä voitaisiin käyttää. Mutta tällä hetkellä maailmanlaajuisesti noin 90 000 on olemassa 90 000 laivaa ja ainoastaan 119 käyttää LNGtä, joten, mutta Wärtsilä tuottaa näistä suuremman osan. No LNG-infrastruktuuria ei ole ja ei, lng tuotan, tuonnissa myöskin kilpailu on kovaa ja itse todellakin tekee, tekee työtä tässä. Ja sitten meidän pitäisi katsoa myöskin harmonisointia ja sääntelykehystä maailmanlaajuisella tasolla. No sitten viimeisenä päivänä Virossa tapasimme parlamentin jäsen ja EU-valiokunnan puheenjohtajan, joka, jonka malli on hyvin samankaltainen kuin Suomessa. Ja sitten kuulemme Uber-taksikuljettajista, koska Virossa on nyt lainsäädäntöä Uber-taksikuljettajille. Siellä oli ensimmäinen käsittely. Ja he käyttävät Uber-taksia Eli tässä siis myöskin sosiaaliturvamaksuja maksetaan heti ensimmäistä ajoista lähtien, ja tämä on hyvin mielenkiintoista meille. Sitten olimme myöskin äh, E-Estonia showroomissa, ja tämä liittyy tuohon e-kansalaisuuteen, e-palveluihin. Se haluttaisiin 10 miljoonaa e-kansalaista ja voitte lukea enemmän, jos haluatte oppia enemmän näistä e-palveluista. Jokaisella virolaisella on julkinen kansalaisuus ja yli 170 tuollaista palvelua on, jota voidaan käyttää tällä identiteetillä. No sitten tapasimme valtiovarainministerin, joka on mukana tässä digitaalisessa johtajuudessa, jota halutaan edistää. Ja siellä käsittelemme myöskin energia-aiheita, jotka ovat meille tuttuja. Kiitoksia oikein paljon tuosta vierailusta ja lukekaa tämä hyvä raportti, jonka Mark on tehnyt. Kiitoksia puheenjohtaja. Ää... Äh, ole kiitoksia. Onko lisäkommentteja? Haluatteko lisätä jotain tästä kysymykseen? Ei. Vielä kerran. Kiitos toimeliaisuudesta omissa maissani ja Virossa myös. Kiitos myös kaikille muille kollegoille nyt tämän seuraava kohta esityslistalla. Kustannustehokkaat päästövähennykset ja vähäiset investoinnit. Tiedämme hyvin, kuinka tärkeää tämä on. Käsittelemme esittelijän Fredrik Federlein mietintöluonnosta. luonnosta Ja tämä perustuu 151, eli vahvistettu yhteistyö. Ja esittelijämme on mukana kaikessa ympäristövaliokunnan varjoesittelijöiden kokouksissa ja myöskin kolmikantaneuvotteluissa. Kiinnostavinta meille on on hiilivuoto ja rahastot. Mutta kaikista voidaan keskustella. Kaikki on avointa, mutta, mutta meidän toimivaltuutemme keskittyvät hiilivuotoon. Mutta keskustelemme tästä kollegoiden kanssa, jotka ovat Envi-valiokunnassa. Pyytäisin esittelijää puhumaan aluksi. Fredrik, puheenvuoro sinun. Kiitos puheenjohtaja. Olen oikein iloinen, että meillä on hyvän aikaan tämä keskustelu tällä kertaa. Tämä on iso asia kokonaisuus ja tarvitsemme selkeän keskustelun, jotta tiedämme, missä eri puolueet ovat, mistä ne tulevat. Ja jotta ne, jotka haluavat keskustelua seurata, tietävät parlamentin kannat. Meillä on keskiviikkoon vielä aikaa tehdä tarkistuksia mietintöön, Niin Muutama periaate on johdattanut minua. Eniten olen panostanut päästökaupan niihin osiin, jossa valiokunnalla on eniten toimivaltaa. Olemme iloisia, että valiokunta on puheenjohtajan kovan työn ansiosta saanut enemmän vaikutusvaltaa tässä kuin aikaisemmin on ollut. Olemme saaneet tehnyt esittelijöille, jotka edustavat muita puolueita, tehnyt selväksi, että jotkut periaatteet johdattavat ajatteluun niin enemmän kuin jotkut tekniset kysymykset. Olen siis avaan keskustelulle, kun me syyskuussa yritämme, yritämme saada kasaan sen, mitä toivon, eli laajan enemmistön kompromissiertosten taakse. Ne periaatteet, jotka ovat minun johtaneet ovat myös, että tämä korjaustekijään ei puututa. Seuraavana ensi vuonna 17 prosenttia teollisuudelle luvattuista 100 prosentin ilmaisista valtiouksista menee 17 prosenttia. Ja nyt ne saavatkin vain 83 prosenttia lupauksia pidetään, mutta ei laukausta tätä kerroita seuraavalla kerrallaan. Tämä on myöskin seuraava pisin vaihe, joka että täytyy lähettää aikalta korkeudelta. Ja pari kollegaa on sanonut, että vapaisten oikeuksien saaminen on, on oikeus. Minä olen vastakkaista mielipidettä. Me olisimme luomassa sitä sama, jotain samanlaista kuin yhteinen maatalouspolitiikka, valtaisia tukiaisia teollisuudelle, vaikka pitäisi olla vapaat markkinat Tämä hiilivuotojärjestelmän piti loppua tällä kaudella. Me näemme, että useammat sektorit tarvitsevat sitä seuraavassa vaiheessa, mutta silloin pitää ymmärtää, että oikeudet ovat rajoitettuja ja täytyy pitää huolta siitä, että ne liikkuvat oikean suuntaan eikä teollisuus jätä Eurooppaa. Olen työskennellyt tämän asian parissa myös etenä varsinkin MSR, joka voisi pohjaa ETSltä. päästökauppaan on kohdistanut kovasti paineita sekä markkinatoimijoiden suunnalta, mutta analyytikat ovat myös sanoneet, että markkinat eivät toimi tarpeeksi hyvin. Ne eivät kannusta innovointia, mutta MSRn avaaminen pahentaisi asiaa. Seurattavuuskysymyshän meillä vielä. Olen hämmästynyt, kuinka vähän seurattavuutta avoimissa tarjouksissa oli jossakin rahastoista – valtavia määrä äh, rahaa kohdennettiin ilman mitään julkisia tarjouskilpailuja. Tässä suurta viivat, teillä on ollut aikaa lukea teksti. Tässä on ollut kuukausia aikaa ja sitten keskitymme syyskuussa kompromisseihin ja olen luvannut, että valiokunnasta saadaan enemmistö, muuten valiokunta heikkenee. Komission suuntaviivat eivät ole niin tärkeitä, jos me on, epäonnistumme tässä. Kiitos kollega kommenteista ja keskustelun aloittamisesta. Ravade Langa, EPP. Thank you, thank you. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja ja kiitoksia myös esittelijälle. Niin, minulla on ollut paljon aikaa lukea hänen mietintönsä ja varmasti osaa sen kohta jo ulkoa. Ja varmaan tulemme vielä tekemään työtä tämän tekstin parissa useamman kuukauden ajankin. Kertoisin teille muutamista kohdista, joista saattaisimme olla yksimielisiä tai erimielisiä. Ketään ei yllättäni eh, tämä, koska olen tämän jo sanonut aiemminkin. Me EPPssä eh, emme ole sitä mieltä, että ihan kaikki, mikä neuvostosta tulee, on pyhää ja eh, se pitää niille sellaisena, joten kyllä me olemme valmiit taistelemaan taistomme jo <clears throat> jos voimme saada oman äänemme kuuluviin näistä ilmaisista päästöoikeuksista ja muista päästöoikeuksista, voi olla, että me emme kaikki ole yhtä mieltä näiden muutamien ylimääräisten prosenttien tarpeellisuudesta. Ympäristövaliokunnassa, joka ei muuten ole ihan sama henkinen kuin me, mutta siellä äh, esittelijä sanoi, että tarpeen vaatiessa meidän tulisi tarkastella jaettujen huutokauppaoikeuksien ja ilmaisten päästöoikeuksien välistä rajankäyntiä. On hyvä, että se ymmärretään jo, että tähän ähm, jakolinjaan täytyy vielä palata. Mitä sitten tulee hiilivuotolistaan, ihan riippumatta siitä, kuinka tarkkaan tarkastelimme tätä äh, asiakirjaa, ehdotusta. Tämä lähestymistapa saattaa vaikuttaa aika kiintoisalta äh, siinä mielessä, että äh, mitä enemmän hieno säädetään, sen äh, räätälöidympää tulosta saadaan aikaan. Mutta kun asiaa pähkäilee riittävän pitkään, niin saattaa huomata, että mihin tahansa rajan vetääkin, niin tiedot eivät aina välttämättä ole luotettavia. Eli mihin tahansa se raja vetääkin, niin siihen liittyy plussia ja miinuksia. Ja joka tapauksessa asia, koko järjestelmä mutkistui, joten me haluaisimme pitää tämän binaarisen, kahti, kaks, kaksinapaisen lähestymistavan, eli huuto, kauppa versus ilmaiset päästöoikeudet. Ja esittelijän kanssa olemme yhtä mieltä siitä, että tarvitaan realistisempaa dataa, tietoa, kun puhutaan allokaatioista, kohdennuksista. Olemme yhtä mieltä esittelijän kanssa myös prosenttiluvuista. Mitä tulee benchmarkkeihin, <clears throat> vertailukohtiin, meidän lähtökohtamme on se, että me emme voi pyytää sellaista, mikä ei ole mahdollista. Tällaiset ei välttämättä vältettävissä olevat päästöt voisivat hyvinkin kuulua sen kynnyksen alle, jota esittelijä ehdottaa. Hän huomaa, että puheenjohtaja täällä jo katselee kelloa. No mainitsen vielä sen, että jos me olemme yhtä mieltä esittelijän kunnianhimoisen tavoitteen kanssa, tästä kolmannesta <clears throat> navasta, niin tarvittaa, tämä tarvit, edellyttää vielä pohdintaa. Sitten kustannuksista esittelijä puhuu, ö, käyttää sanaa may, ö, sanan should asemesta. No, minä olen sitä mieltä, että me tarvitsemme järjestelmän, joka on osittain eurooppalainen, Euroopan laajuinen, mutta kuitenkin joka jär, jättää harkintavaltaa jäsenvaltioille. Ehkä jätän tämän nyt tähän. Aina vielä yksi juttu vaikka luettelo onkin pidempikin vielä. Emmehän me tietenkään halua esittele sälyttää kauheaa tarkistustaakkaa. Haluamme työskennellä ainoastaan avainkysymysten parissa, mutta vielä sanon seuraavan. Se liittyy näihin pieniin kynnyksiin, siis pieniin, pieniin investoijiin ja kynnyksiin. Haluamme, että byrokratia on mahdollisimman vähäistä. En nyt edes ehtinyt puhua modernisointirahastosta, mutta jätän tämän nyt tähän. Odotan hyvää yhteistyötä kollegoiden kanssa. Kiitos. Thank you very much. Modern... Paljon kiitoksia. Modernisointi on erittäin tärkeää kaikille valiokunnille. Odotetaan sitä. olen oikein tyytyväinen, että täällä on Ivo Bellet läsnä. Ei nyt keskustelun jälkeen, mutta olet täällä Envi-valiokunnan puolesta. Se on tärkeää. Herra Marta, SD-ryhmä, varjaesittelijä. Kiitos puheenjohtaja, kiitos rakkaat kollegat, kiitän esittelijä Fedeliä, että hän on aina antanut meille mahdollisuuden perehtyä asioihin ja hän on tämmöinen erittäin seurattavasti puolestaan. Olen oikein iloinen, että työskentelemme hyvissä oloissa. puheenvuoroni keskittyy kolmeen kohtaan. Ensinnäkin myönteiset kohdat, kielteiset ja sitten puutteet. Myönteiseltä puolelta on kiinnostavaa nähdä, että, että tässä panostetaan toimiin, jotka ovat tärkeämpiä äh, kun komissiossa painetaan 65 prosenttia eikä 50 prosenttia, mutta tuotteiden painotus ja kiinteiden muuttaminen rahaksi on yksi tällainen kysymys. Sitten täytyy todeta, että ilmaiset luvat ovat, oikeudet ovat väliaikainen toimenpide, joka on lopumassa. Raportointi ja seurattavuus, se menee oikeaan suuntaan. Ja tässä on myös kiinnostava idea näitä kiintiötä liittyen nämä reservit olisivat kiinnostava idea dynamisoida järjestelmää. Ja sitten järjestelmän saattaminen synkronisointiin parin siis sitoumusten kanssa on myös hyvä idea. Tämä on myönteistä. Sitten kielteiset. Myös on pohdeltavaa, että kaikki sosiaaliset toimet, kuten työntekijöiden kouluttaminen, ovat poistuneet tästä, eikä mitään sosiaalisia tekijöitä muutenkaan kovin paljon ole. Jossakin tapauksessa varoja käytetään ihan oikein. Ei hiilettömän yhteiskuntaan ihan sormen näpäyttämällä siirrytään, vaan tätä täytyy auttaa. Sitten artikla 10. En ole vakuuttanut, että kannattaisi panna sitä aina sitä automaattista muutosta, että ilmastonmuutos voi olla vain pankkien asia. Eikö meidän tavallaan käytännön pitäisi määritellä hyväksyttävyyden ja varojen käytämäsuudet Euroopan investointipankin lisäksi. Ja sitten hiilivuodon ää, ongelmien pehmentäminen ja tarkistus 25. Tätä vertailuarvoa oli päivitetty, mutta tässä on ehdotettu vain automaattista 0,3 prosentin päivittämistä. En ole varma, että tämä hyvä ehdotus, mutta sitä meidän pitää keskustella. Eikä nämä ilmaisten lupien ja oikeuksien ja kolmannen energiapaketin lainsäädännöksen muuttamisen välillä ja sitten puutteet. Nämä lineaariset leikkaukset 2,2 prosenttia vuodessa ei ole vie meitä tavoitteisiin 2025 mennessä, eikä auta meitä pysymään COP21 puolentoista asteen lämpenemiskatossa. Sitten kansainvälistä tilannetta ajatellen meillä on vielä epäreilua kilpailua ja näin myös neljännessä vaiheessa olen pyrkinyt että meillä siirtämään enemmän joustavuutta kuin ilmaisia päästöoikeuksia. Me pyrimme miellyttämään kaikkia, mutta silloin me joudumme umpokuvaan. Joko käytämme korjauskerronta kautta sektoreiden tai myönnämme ilmaisia oikeuksia, että sitten tutkimme näitä kattoja. Ja jos me mietimme, emme kuunnita kattoja, niin sitten emme ilmasto sopimuksia noudata. Meidän täytyy tämän uudistuksen kautta päästä ilmaisista oikeuksista irti. Ja meidän täytyy luoda reilua kilpailua teollisuuden ja kes- sisällä ja sitten sektoristen kesken globaalisesti. Ja täytyy ottaa mukaan myöskin tuontipuoli mukaan tavalla tai toisella. Kiitos. Thank you very much, colleague. And, uh, Kiitos kollega. Henkel, varapuheenjohtaja ECR. Yeah, thank you, Chair. Let me... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin muistuttaa meitä, että päästökauppajärjestelmällä on tavoite, mutta meillä on myöskin muita tavoitteita, kuten esimerkiksi se, että pidetään kiinni tuosta 20 prosentin teollistumista ja tehdään enemmän PK-yritysten puolesta, että me huolehdi ainoastaan hiilivuodoista, vaan meidän täytyy huolehtia myöskin työpaikkojen vuotamisesta. No jos ajatellaan valiokuntaa, joka katsoisi kaikkia näitä tavoitteita, niin sen tulisi olla meidän valiokuntamme. Olen tullut siihen johtopäätökseen, että tämä järjestelmä on edelleen epätyydyttävä 45 prosenttia päästöistä on katettu ETS ja 55 prosenttia ei. Ja sieltä puuttuu muun muassa liikenneteollisuus, se ei ole mukana ollenkaan. Me tulemme tekemään joitakin tarkistuksia. Haluaisin tässä ottaa muutaman esille. Ensinnäkin puolamme sitä, että kasvatetaan näitä, tätä ilmaisjakoa niin pitäisi mennä sinne eikä tuollaisen modernisaatiorahastoon. Meidän pitäisi kasvattaa, tai allokaatioiden pitäisi, oikeuksien pitäisi Eli jos on 20 prosenttia, jota ei allokoida, niin sitä ei kohdenneta, koska se tulee teollisuudelta, joten sen pitäisi myöskin palata teollisuudelle ja meidän pitäisi päivittää benchmarkit ainoastaan, jos teknistä edistystä on tapahtunut todistettavasti. Meidän täytyy varmistaa, että metodologia sillä, että sektoreita laitetaan hiilivuotolistalle, perustuu laadulliseen ja rationaaliseen arviointiin. Viisi en tue porrastettua lähestymistapaa, ei ole mitään mahdollista tehdä tätä luotettavasti ja objektiivisesti. Ja tätä ei voida tehdä siten, että näitä kasvatettaisiin sitten. Meidän pitäisi jättää innovaatiorahasto sellaiseksi kuin se on, eikä kasvattaa sitä. Ja vapaat oikeudet ainoastaan niille, jotka tarjoavat tietoja, ei kyllä ole pk-yritysten kannalla, vaan siinä se on ainoastaan suur, suurille yrityksille hyvä, jotka voivat näitä tietoja hankkia. Kiitos kollegoja. Nyt varjaesittelijät. Vihreät. Talonen. Ja tervetuloa tänne valiokuntaan. Olette Erikssonin korvaaja, joka on hallituksessa – Itrehän tunnetaan hyvin, että me viemme ministereitä eri hallituksiin. Tämä on ihan normaalia meille. Puheenvuoro on sinun. Thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijää Federilia hyvästä ehdotuksesta. Se menee oikeaan suuntaan, sisältää selkeitä parannuksia verrattuna komission versioon. Esimerkiksi tämä kohdennettu lähestymistapa ja ilmaisten päästöoikeuksien jakaminen. Kaikki nämä ovat tervetulleita ehdotuksia ja muitakin on. Kuitenkin haluaisin todeta, että esittelijän ehdotus ei ole riittävän kunnianhimoinen, sitä täytyy entisestään parantaa, jotta ETS-järjestelmä mm, vastaa tarkoitustaan. Tämänhetkinen ETS-ehdotus ei ole johdonmukainen kahden asteen tavoitteen tai Pariisin tavoitteen kanssa. Jos me lykkäämme kunnianhimoisia ratkaisuja nyt, niin liike, elämä ja kansalaiset Euroopassa lopulta joutuvat maksamaan kovemman, tuskallisemmankin hinnan. Tähän päästökauppajärjestelyyn liittyy sellaisia seikkoja, jotka menevät, mm, ovat täysin porrasjärjestelmän vastaisia. Esimerkiksi kompensaatiot vääristävät yhteisiä energiamarkkinoita ja palkitsevat saastuttajia. Kymmenen C-artikla on toinen ehdotus. Tällä hetkellä sitä käytetään ähm, vanhojen, vanhan, ähm, vanhojen hiili- ja ligniittivoimalaitosten elämän pidentämiseksi. Äh, sehän on vain omiaan pitkittämään sähkösektorin uudistamista. Me ta- meidän täytyy auttaa sellaisia jäsenvaltioita, joissa tulotaso on alhaisempi, niitä heitä täytyy auttaa modernisoimaan sähkösektoria. Tämä modernisaatiorahasto on, se on tavoitteeltaan lähes identtinen kuin eh, ehdotettu, ja siksi Pyytäisin, että 10 C-artiklaa poistettaisiin vuoteen 2020 mennessä ja tällä tavalla ryhdyttäisiin toimiin, jotta voidaan antaa alhaistenkin alhaisen tulotason jäsenvaltioille sähkösektorin uudistustukea. Kuten sanoin, olen tyytyväinen tästä porraslähestymistavasta, jotta voidaan jakaa ilmaisia päästölupia. Me, meidän täytyy antaa asianmukaisia kannustimia ja siksi meidän tulisi ottaa käyttöön vielä kunnianhimoisempi lähestymistapa. Minun ehdotuksessamme korostetaan saastuttaja maksaa periaatetta, erityisesti sitä, että yhdenkään sektorin ei pitäisi saada sataprosenttisesti ilmaisia lupia. Meidän täytyy alkaa pitää pitää niitä lupauksia, joita annoimme Pariisissa. Meidän täytyy käyttää markkinoiden voimaa, jotta Euroopasta tulee vihreä ja puhdassa 100 prosenttia, siis uudistuva ää, ähm, talous. Äh, Etsin päästökaupan, päästökauppajärjestelmän ää, äh, täytyy olla sellainen, että investoijat saavat siitä hyviä Ähm, investoijat innostuvat. Äh, varmasti voimme tehdä hyvää yhteistyötä sekä varjoesittelijöiden että esittelijän kanssa. Kiitos tässä Likottis Kuen puolesta. Kiitos puheenjohtaja. Siis Haluaisin myös kiittää herra Federliä, esittelijää. rakentavasta työskentelyhengestä, joka on mahdollistamme sen, että voimme yhdessä saada parhaan tuloksen aikaan. Guen oman ryhmäni näkökulmasta järjestelmän päättävänä tulee olla päästöjen vähentäminen ja ympäristön suojelu. Ja olemme sitä mieltä, että tähän päästäksemme meidän täytyy olla tiukempia isompien saastuttajien suhteen. Samaan aikaan meillä täytyy olla tiukat kriteerit, hyvin kohdennettu järjestelmä, ja meidän täytyy ottaa niitä teollisuuden sektoreita, joilla on voimakkaita tarpeita. Meidän täytyy myöskin tarkastella pienten saastuttajien tilannetta ja myöskin julkisen sektorin tukea ja tarpeen mukaan myös tukea pienempiä yrityksiä. talouskriisin aikoina täytyy muistaa, että, että on maita, jotka ovat kärsineet, koska ne ovat ohjelmamaita. Kypros on hyvä esimerkki, esimerkiksi Kyproksen keramiikkateollisuus. Mutta Euroopan eteläosissa on joukko teollisuuden aloja, jotka ovat häviämässä – Joten pienet yritykset tarvitsevat tukea, niitä ei vain saa lakasta pois. Kuten sanoin, tämä on Goen näkemys. Olemme tehneet tarkistusehdotukset. Uskon, että lopun lopuksi meidän täytyy pyrkiä järjestelmään, joka perustuu johonkin muuhun kuin vain isompien saastuttajien vaatimuksiin. Se olisi ihan väärin lähestymistapa. Meidän täytyy pitää huolta, että ETS-järjestelmän hyödyt jakautuvat tasaisesti koko yhteiskuntaan. Kodiksi. Äh, Hyvä kollega, hyvät vaarioesittelijät, teidän jälkeen nyt tulevat muut puhujat ja ensiksi Hermarias. Oikein paljon kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin tässä nyt kertoa seuraavan asian valiokunnalle ja myöskin tehdä tarkistuksen tähän liittyen. Kysehän nyt on siitä, että tässä jäsenvaltiot joiden keskiarvo on alle 60 prosenttia tästä tavoitteesta, niin voivat tässä käyttää poikkeustilaa. No, Kreikassahan hän tämä on 62 prosenttia, mutta se kuitenkin täyttää tämän kriteerin vuonna 2014, koska silloin tuo prosenttiosuus oli 59. Mutta kun ajatellaan säästötoimenpiteitä ja säästöpolitiikkaa maan köyhtymistä, niin vuonna 2016 eh, se oli laskenut 56 prosenttiin BKTLstä ja me pelkäämme, että jatkossa tilanne tulee heikentymään edelleen. Kreikan naapurivaltioista ainoastaan Italiassa näitä poikkeuksia. Muut maat, joilla näitä poikkeuksia on, ovat usein kolmansia maita. Joten tässä nyt kilpailu vääristymä on tästä seurauksena ja se myöskin johtaa siihen, että sähköä tuodaan maahan entistä enemmän. Valtion sähkölaitoksen tulevaisuus on epäselvä. Sähkön hinta on noussut, myöskin energiaköyhyys on lisääntynyt Kreikassa ja myöskin Kreikan yritykset eivät ole enää kilpailukykyisiä. 27. toukokuuta eh, esitin komissiolle suullisen kysymyksen ja uskon, että kaksi tarkistusta ehkä voitaisiin hyväksyä, jotka eh, tulemme huomenna esittämään aikataulun puitteissa. Kreikka, vaikka ei, voi, tai ei täyttänyt tuota mm, kriteeriä vuoteen 2013 mennessä, niin se täytti sen kuitenkin vuonna 2014, eli 60 prosenttia keskiarvosta. Ja Kreikka tästä syystä sai sitten tuon poikkeuksen, jotta sillä on mahdollisuus vapautua tästä velvoitteesta. Siis siitä, että näitä päästöoikeuksia pitäisi ostaa – ja tulemme myöskin tekemään ehdotuksia innovaatiorahaston nykyaikaistamiseksi. Minun kotimaatani nyt on tuettu tässä hyvin hankalassa tilanteessa ja meidän täytyy nyt Kreikan teollisuudenkin puolella tulla kilpailukykyisiksi. Nämä olivat ne asiat, jotka halusin ottaa esille. Haluaisin kiittää esittelijää vielä kerran oikein paljon hänen ponnisteluistaan ja kiitän myöskin muita kollegoja ja haluaisin kertoa, että teen nämä tarkistukset sitten huomenna. Next speaker. López. Gracias, <coughs> presidente. Quiero agradecer el trabajo que a mi juicio... Kiitoksia, puheenjohtaja. Haluaisin ilmaista kiitokseni tehtyä työtä kohtaan. Se menee mielestäni oikeaan suuntaan. Haluaisin Martanin tapaan todeta, että tätä mietintöluonnosta täytyy vielä ehkä vahvistaa. Erityisesti nämä sosiaaliset suunnitelmat ovat yksi asia, joista, jota tulisi korostaa mietinnössä. On tärkeää, että otamme huomioon ne sektorit, joita hiilivuoto eniten koskee. 420 miljoonaa on summa, jota, joka vaaditaan korvauksiin, kompensaatioihin, se koskee unionin budjettiin. Ja kun ajatellaan markkinoiden vääristymistä, joka tästä seuraa, se on omiaan aiheuttamaan mark- epäreiluja markkinoita. Aion esittää tähän liittyen tarkistuksen. Eurooppalainen kompensaatiorahasto, jolla on tarkoitus kompensoida epäsuoria kustannuksia, niin siihen liittyen kahden prosentin luku on aiheellinen. Tarvitsemme myös paremman järjestelmän esimerkiksi niitä silmällä pitäen jo, niitä maita silmällä pitäen, joissa yhteistuotanto on korkealla – tasolla niin, että emme tule rangaiseksi näitä maita. Uh, thank you very much, uh, Kiitos kollega. Danica. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să încep cu o remarcă generală. Uh, Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin ensin ottaa asialle aivan yleisluontoisen asian. Harvoin olen nähnyt sellaista komission asiakirjaa, missä oli näin paljon epäselvyyksiä, epätarkkuuksia, näin paljon puutteita tässä lainsäädäntöprosessissa. Ei yhtään avoimuutta eikä hyväksyntää. Tämä on ollut merkille pantavaa. Lähetin muun muassa kirjeen, jotta voisin ymmärtää, missä maassa on sellainen terästeollisuuden tehdas, joka nämä benchmarkit hyväksyy. Eli tässä on kyse kymmenestä parhasta. Siis haluan nähdä tässä jonkin yhden mallin. Ja minä en saanut mitään vastausta, ainoastaan tietoja vuodesta 2007-2008, täysin vanhentunutta tietoa. Se, mitä meidän herra Fedelöin ja herra Martanin kanssa yhdessä piti tehdä? Meidän piti kompensoida tämä eri tapaamisten kautta, koska tässä komission asiakirjassa ei ollut riittävästi tietoa. Se on asia, joka tässä täytyy todellakin ottaa esille. No, ensimmäinen ongelma tässä on sen, että en koskaan tule hyväksymään sitä, että tämä lainsäädäntö vaikuttaa energiahintojen muuttamiseen. Eli tässä sanotaan, että hinnat laskevat kolmella prosentilla. Mutta teollisuuden puolelta meille sanotaan, että tässä hinnat ovat nousemassa 20 prosentilla, mutta meillähän on jo 60 miljoonaa ihmistä, jotka eivät voi maksaa sähkölaskujaan. Ja teollisuus tällä alalla Euroopassa on hankalassa tilanteessa. Työehdot eivät ole hyvät, energiahinnat ovat liian korkeat. Ja jos nyt puhutaan vielä 20 prosentin korotuksesta, niin tämä on kyllä todella huolestuttavaa. Mielestäni meidän pitäisi todella tarkastella energiakustannusten nousua hyvinkin realistisesti. realistisesti. No sitten toinen asia, täällä puhutaan hyvin äh, heppoisesti siitä, miten äh, teollisuus tulee käyttämään hiiltä. No meillä on esimerkiksi 170 000 ihmistä, jotka joutuvat ongelmiin näiden muutosten jälkeen, tulevat joko menettämään työpaikkansa tai jotain muuta, mutta he ovat kuitenkin niitä, jotka taistelevat, enkä tule koskaan hyväksymään sitä, että periaatteiden pohjalta tehdään jokin päätös, joka johtaa näiden ihmisten ongelmiin. Eli tarvitaan rahasto, esimerkiksi globalisaatio, sopeuttamisrahasto tai jokin toinen. Tämä on tärkeää ja sen pitäisi toimia, jotta nämä ihmiset eivät enää kärsisi, vaan kykenisivät jatkamaan elämäänsä. No sitten vielä viimeinen asia. En usko, että teknisestä näkökulmasta, vaikka olenkin kyllä monista asioista samaa mieltä, mutta en usko, että teknisessä mielessä olisi mahdollista tai korrektia vetää läpi sellaisia toimenpiteitä, jotka ovat oikeastaan vain korjaavia toimenpiteitä. Mikä teollisuuden ala voi toimia lineaarisen kehityksen periaatteen pohjalta? Ainahan tässä mennään ylös ja alaspäin. Tämä toimenpide on ainoastaan toimenpide, joka tulee ylhäältä käsin. Ei käsillä ole mitään realiteettipohjaa. Ja komissiohan toteaa, että no kyllä, Äh, kyllä tällainen ongelma on, mutta tämä pitäisi korjata parlamentissa. No mitä me teemme tämän? Jos emme toimi solidaarisesti, niin mitä me teemme tällä? Ja entä sitten, jos emme tästä on, tässä onnistu? Hyvä Grostet, äh, kiitoksia puheenjohtaja. Ensiksi onnittelisin esittelijää työstään. Aihe on Euroopalle erittäin tärkeä kaikkea me kannatamme hiilidioksidipäästöjen vähentämistä, mutta täytyy löytää keinot, joilla se saada aikaan. Yritysten ja erityisesti teollisuuden kilpailukyky säilyttäen, kun kalpan sävälinen kilpailu on täysin moraalitonta. Investointien pako tai hiilikato ovat, vuoto ovat ongelmia. Meillä on korkeat standardit. Sen ei pidä yhtään siihen, että teollisuus tuottaa muualla, jossa standardit ovat alhaisemmat. Täytyy säilyttää mahdollisuudet niin ne säilyttää tuotantonsa Euroopassa. Sen vuoksi minusta ei pidä tehdä niin, niin kuin esitteli ehdottaa, eli että komissiolla olisi mahdollisuus arvioida tiettyjen sektoreiden hiilivuotoriskit laadullisten tekijöiden perusteella täytyy löytää tasapaino, että voidaan luoda hintasektor, signaali, joka mahdollistaa sen, että sähkön tuottajat investoivat matalahiiliseen tuotantoteknologiaan, mutta toisaalta viennin täytyy säilyä, eli täytyy jäsenvaltioiden 57 äh, prosenttia huutokauppakiintiötä pitää säätää ja Vastaavasti tämä 40 prosenttia ilmaiset oikeudet, sitä pitää muuttaa. Reaalisen tuotannon tekee täytyy ottaa huomioon ja liiallinen kiintiöiden kohdistaminen tietyille sektorille oli yksi päästökapajärjestelmän ongelmista, joka täytyy ehdottomasti korjata. Meidän täytyy käyttää äskettäisempiä tuotantotietoja. Tällaiset tiedot ovat olemassa. Se mahdollistaa kohdentaa kiintiöitä sektoreille – tuotannon perusteella. Kiitos. Well, thank you very much. Paljon kiitoksia. Virheistä oppiminen on hyvä asia. Ja sitten Kolicek. Děkuji, pane předsedo. Měl bych několik drobných poznámek. Kiitoksia, puheenjohtaja. Minulla on pari huomiota. No, saastuttaja maksaa periaate. No kyllä, se on totta, mutta jos liioittelemme sitä, niin kyllä ympäristö sitten varmasti siitä hyötyy, mutta työpaikat menetetään. No, lasipakkauksia voidaan kuljettaa, mutta vain tie, tiettyyn kohteeseen. Jos nyt sitten tässä ryhdytään sellaisiin toimenpiteisiin, jotka tekevät tuotannosta kalliimman, niin tuottajat sitten – lähtevät EUn rajojen ulkopuolelle. Olen kyllä yhtä mieltä siitä, että hiilidioksidipäästöjä täytyy vähentää. Se on välttämätöntä, mutta tässä täytyy myöskin miettiä, mitä voisimme tehdä, jotta voimme taata työpaikat. Mistä rahastosta rahoitamme työttömien elämän? Ja rahaston täytyy myöskin olla käytännöllinen. Me voi ainoastaan sanoa, että että se olisi kaksi prosenttia. Joissakin maissa meillä on keskuslämmitystä, siis, ja tätä pitäisi noissa ehdoissa myöskin edistää, koska jos nyt sit, koska muutenhan päästöt kasvavat kuin tämänkaltaisessa lämmöntuotannossa. Jotkin yritykset eivät onnistu toimimaan täysin ilman päästöjä. No mitä sitten tulee tuohon tuotantokertoimeen, niin meidän täytyy edelleen käydä keskustelua siihen liittyen. Totta kai tulen myöskin esittämään tarkistuksia, jotka liittyvät tähän keskeiseen lämmön tuotantoon. Kiitos. Speaker, colleague Toshenovski. Toshenovski. Děkuji, pane předsedo. Eh, Paljon kiitoksia, puheenjohtaja. Olen jo toistanut pitkään, että suhtaudun päästökauppajärjestelmän hyvin skeptisesti, varsinkin kun ajatellaan sen kehittymistä, jota nyt tässä olen seurannut, koska kyseessä on keinotekoinen markkina. Enkä tässä yhtään kadehdi edustaja Federleä hänen työstään, koska tässä on hyvin hankalaa saada aikaiseksi tasapainoinen tilanne. jos meidän pitäisi saada aikaiseksi hyvää päästökauppajärjestelmää, niin meidän tulisi myöskin ottaa huomioon yksittäisten jäsenvaltioiden tilanne. Meidän ei tulisi vahingoittaa teollisuuttamme enemmän. Mikäli parametrit eivät ole oikein asetetut, niin tämä saattaa johtaa siihen. Artiklat C10 ja D10 ovat hyvin ongelmallisia joidenkin jäsenvaltioiden näkökulmasta, ainoastaan Itä-Euroopan maiden näkökulmasta. Mietintö on tässä kohdin hiukan hatarasti muotoiltu. No mitä tulee 10 c nämä kilpailuun pohjautuvat prosessit, niin tuo, tuo kahdeksan 18, tuossa pitäisi olla 18 miljoonan raja, sitä ei tulisi poistaa. No sitten 10 d komission luonnos on ristiriidassa neuvoston päätelmiin. Tässä aikaan saadaan vain ongelma. Jäsenvaltion tulisi itse tehdä päätös, sillä jäsenvaltio tuntee kaikkein parhaiten omat tarpeensa ja myöskin oman teollisuutensa, mutta menemme tässä kovasti toiseen suuntaan. Esittelijä esittää tässä hyvin monimutkaista menettelytapaa, johon liittyisi, liittyisi sellaisia tekijöitä, jotka eivät vaikuttaisi tähän prosessiin myönteisellä tavalla. Ja tästä syystä mekin tulemme esittämään tarkistuksia tähän liittyen. Toivon, että saamme hyvän tasapainoisen tekstin aikaiseksi ja että tilanne menneisyyteen verrattuna tästä paranee. Pan Geier. Kiitos Gaia. President. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitokset myöskin esittelijälle ja varjoesittelijöille. Tämä on hyvin tärkeä, vastuullinen, vakava tehtävä, joka meillä valiokuntana tässä on edessämme. Ja meidän pitäisi käyttää tarpeeksi aikaa ja intensiteettiä tässä keskustelua siihen, että tähän saadaan hyvät puitteet. No, mitä me nyt sitten poliittisesti haluamme saavuttaa? Haluamme vähentää hiilidioksidia, tätä on Pariisissa ehdotettu, vai haluammeko tässä korkean hintasignaalin? Ja se ei hiilen kohdalla ole tar- tai ei välttämättä johda hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen, vaan tässä voitaisiin mennä toiseen suuntaan, vaan pitäisi talouden eri sektoreja saada lisää päästökauppajärjestelmään hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Kollegani Lange tulee ehdottamaan, että myöskin laiva, laivat päästävät hyvin paljon hiilidioksidia ja nämäkin pitäisi ottaa mukaan päästö päästökauppajärjestelmään ja näin CO2 vähenee ilman, että samanaikaisesti sitten tämä johtaisi suureen hintasignaaliin hiilisertifikaateille. Saastuttaja maksaa periaate menee oikeastaan aivan vastavirtaan, kun ajatellaan toista tavoitetta – ja kyseessähän on tietysti teollisen, teollisten työpaikkojen säilyttäminen, ja me olemme velvoittaneet itsemme siihen, että arvonlisästä saadaan 20 prosenttia teollisuuden avulla, ja suuret Euroopan maat eivät tässä onnistu. Oma kotimaani Saksa kyllä onneksi siihen kykenee, ja toivon, että tilanne myöskin pysyy tällaisena, että tämä 20 prosenttia arvonlisästä tulee teollisuudesta ja että se ei olisi mitään vanhaa taloutta, vaan päinvastoin tämä täytyy saavuttaa ja tämä asia todellakin täytyy ottaa myöskin mukaan tähän päästökauppakeskusteluun, kun tästä neuvotellaan. Olen täysin vakuuttunut siitä, että tämä linjaus, että 10 prosenttia tehokkaimmasta teollisuudesta jäisi ilman sertifikaateja, niin tästä täytyisi pitää kiinni. Ja olen koordinaattorin kanssa samaa mieltä, koska meillä ei ole tällä hetkellä mitään hajua siitä, miten komissio on nämä tietyt benchmarkit ottanut esille. Siis se on ollut pelkkää matematiik- matematiikkaa siellä. On kunnollisia virkamiehiä, heillä on tehtävä, jakaa näitä sertifikaatteja, eli 5743 on tuo suhde, eli me tiedämme, kuinka paljon sertifikaatteja voidaan jakaa. Ja sitten tiedämme, eh, millainen tavoite tässä saavutetaan, ja loppu onkin silkkaa matematiikkaa. Ja sitten sieltä tulee tämä benchmark, mutta harmi kyllä tietyillä teollisuuden aloilla, kuten esimerkiksi terästeollisuudessa, niin sitä ei fyysisesti voida saavuttaa. Joten koska Eurooppa ei voi fysiikan lakeja muuttaa, niin tämä tulisi ottaa huomioon. Eli jos nyt nämä 10 prosenttia tehokkaimmista laitoksista pidetään sertifikaattitarpeen ulkopuolella, meidän täytyy pitää huoli siitä, että näin on. Ja tästä syystä tuen sitä ajatusta, että markkinavakausreserviä käytettäisiin ja annettaisiin teollisuuden käyttöön tuo markkinavakausreservi saatiin aikaiseksi, jotta saataisiin hintasignaali seukakkoselle. No se oli kyllä totta tuolloin, mutta hintojen romahdushan johtui tästä kriisistä, ja jos nyt sitten joskus kriisistä toivottavasti päästään eteenpäin, niin ei olisi väärin antaa tuota reserviä takaisin ja näin pitää nämä tehokkaimmat teollisuuden alat tuossa ulkopuolella. Tiedän, että Saksassa onneksi työllisyysaste on korkea myöskin teollisuudessa. Ruurin alueella ei kuitenkaan ole näin. Edelleenkin meillä on siellä kaupunkeja, joissa on kaikkein korkein työttömyys Saksassa. Enkä voi hyväksyä sellaista sääntelyä, mistä teolliset ammattiliitot sanovat, että omalta alueeltaan sitten lähtee lisää työpaikkoja. Madame Kiitos. Ja niin, Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat. Pahoittelut, että tulin vasta nyt paikalle, enkä voinut seurata keskustelua. Minäkin haluaisin tässä pari asiaa ottaa esille. Jaha, siis täysin ajoissa siis. Meillä on kaksi tavoitetta. Yksi on kunnianhimoinen ilmastonsuojelu 40 prosenttia vuoteen 2030 mennessä ja kansainväliset velvoitteet, jotka otimme kantaaksemme, mutta samanaikaisesti, ja kollegakin puhui tästä, täytyy katsoa, että työpaikat jäävät meille Eurooppaan, että teollisuuden kilpailukykyä voidaan vahvistaa ja se, että nämä komponentit saadaan toimimaan yhdessä, on suuri tehtävä meille. Tulen juuri vaalipiiristä. Melkein kaikki sektorit, joita ETS koskettaa, ovat siellä sementti, auto, lasi, kemian teollisuus, kaikki ovat siellä vaalipiirissä edustettuina. Voitte kuvitella, miten ihmiset ovat hermostuneita siellä. Ja kyllä näen nämä ponnistelut. Ramanen tulkkaus puuttuu pyydän anteeksi. No interpretation. No, it's okay. Can, can we help? Or? Good, No, no, no, it's okay, it's okay, it's perfectly okay. You, you should, you should. Ei, ei, kyllä, kyllä, teidänkin pitäisi saada seurata niin kuin kaikkien muidenkin. Niin, kuten sanottu, nämä, onneksi vaalipiirissäni on paljon näitä teollisuuden aloja. Olen paljon siellä paikan päällä ja näen ne ponnistelut, joita, joihin siellä pyritään, jotta energiatehokkuus voitaisiin taata ja että myöskin energiaa voitaisiin säästää. Mutta totta kai täytyy myöskin ottaa huomioon, että joskus teknisessä mielessä ollaan tultu tiettyyn pisteeseen, missä ei enää päästä eteenpäin, joten pitäisi katsoa, että missä nyt puututaan mihinkin. No minulle Tietysti tärkeää on näiden päästöoikeuksien määrä, miten niitä jaetaan, komission ehdotus, eli tämä 43 57 prosenttia, niin kollegin muotoili tämän hienosti. Tämä on tehokas tapa, mutta jos nyt ehkä vielä pohdimme tätä jakoa ja mietimme, onko se tavoitteiden mukainen, niin sitten ehkä ennemminkin saavutetaan tavoite kuin, että nyt sitten pohditaan näitä eri tekijöitä, myöskin esimerkiksi tämä korjauskerroin, jota minä pidän epäreiluna. Että sitten loppujen lopuksi joudutaan, joudutaan sitten vääntämään eri, eri asioita ennen kuin päästään tavoitteisiin. No, Täällä oli monia muitakin asioita, jotka olisin halunnut ottaa esille. No ehkä vielä tuosta benchmarkista on välttämätöntä, että tiedot vuodelta 2008 päivitetään. Pitäisi varmistaa, että tehokkuus tähän, men, tähän, siis tähän asti voimassa sen benchmarkiin sitä pystytty parantaa. Tässä ei pitäisi mitenkään kiristää ja pitää olla myöskin mahdollisuus vähentää nollaan. Ja kerron tässä nyt, että minäkin tulen tässä tekemään tarkistuksia. No sitten yksi asia, joka on tärkeä, ovat nämä prosessipohjaiset päästöt. Jos ei voi optimoida enempää, niin ei kyllä teollisuutta voi mitenkään velvoittaa enempään. Tästä on puhuttu ja tulemme varmasti myöskin puhumaan vielä siitä, miten epäsuorat kustannukset vaikuttavat. Olen sitä mieltä, että kansallinen ratkaisu olisi hyvä. Että tässä pitäisi olla jäsenvaltiollekin mahdollisuus ratkaista tämä sillä tapaa. No niin, nyt olen päättänyt tämän. Kiitoksia. Paljon kiitoksia. Kaksi kertaa kaksi minuuttia. Fantastinen tulos. Kiitos, Tannitson. Etren esittelyllä on valtava tehtävä. Mutta vielä vaikeampi on Envin esittelijälle. Iva Bellet, voisimmeko kuulla kommenttisi keskustelun päätteeksi? Tämä on kiinnostavaa, koska olet vastuussa koko parlamentille, et vain yhdelle valiokunnalle. EPPn uh, slight remark. Minähän olen EPPn varjoesittelijä ei nyt tässä minkäänlaista vallankauppausta yritä. Ho- muutama huomio, jos sallitte. Ja kiitoksia kovasti vieraanvaraisuudesta. Minä olin MSR esittelijä ja meillä oli erinomaista yhteistyötä Nvidia Itren välillä ja mielellämme jatkaisimme tätä yhteistyötä Frederik jatkossakin. Ähm, uskon, että esittelijä on yhtä mieltä. Muutama lyhyt huomio. Lienemme yhtä mieltä monista tärkeistä asioista, kunnioitamme 2030 tavoitteita, Pariisin sitoumusta, innovaatiorahaston tärkeydestä olemme yhtä mieltä ja haluamme niin paljon sinne varoja kuin mahdollista, siitä olemme samaa mieltä. pk-yrityksiä täytyy kohdella aivan eri, niille täytyy antaa erityiskohtelua, yksityiskohdista voidaan olla eri mieltä, mutta PK-yrityksiä täytyy kohdella hyvin. Monet viittasivat hiilivuototoimiin. Tästä me, Frederik, emme ole yhtä mieltä. Viittaan siihen, mitä De Lange sanoi. Tämä porras lähestymistapa kyllä kuulosti kiehtovalta ja me tutkimme sitä tarkkaan, mutta lopulta tulimme siihen tulokseen, että haluamme pitää kiinni komission ehdotuksesta. Se on mielestämme hyvä joten suosisimme sitä. Modernisointirahoitus, avoimuus on siinä kohtaa kaiken A ja O, ja olemme kuunnelleet korva höröllä kol- kreikkalaisten kollegoiden kommentteja, ihan päteviä argumentteja, ne, niistä on otettava vaarin. Ja sitten epäsuorat kustannukset, siitä ovat monet kollegat puhuneet. Esther de Langen kanta muun muassa – on tullut kuulluksi niin Itrassa kuin Envissäkin. Meidän täytyy tavoitella parempaa, tasapuolisempaa pelikenttää. Ja lopuksi, muistaakseni poikkeamista ei puhuttu tällä kertaa. Ah, anteeksi, tulkikorjaa ilmailusta ei puhuttu tällä kertaa. Siitä on syytä vielä puhua, siis ilmailualasta myöhemmin. Duncan, if I may ask. I'll do that, uh, Chairman. Best no niin, eli terveiset sitten kollegalle. Teillä on tiukka keskustelu edessänne on jo ollutkin, ja ECRn kollega Duncanhan on pääesittelijä. Komissio. DG Climb. Climb. Thank you. very. Kiitos. Haluaisin kiittää kaikkia, jotka ovat ottanut osa päivän keskusteluun. Se on ollut kiinnostava. Informatiivinen keskustelu. Olemme käyttäneet aika paljon aikaa tämän valiokunnan varjasittelijöiden kanssa. Olemme pyrkineet esittämään selittämään ehdotuksemme paremmin komission ja sen ollut täällä pääjohtajia ja monia muita. Keskittyisin ehkä muutaman asian, jotka olleet eniten keskustelussa tänään. Kuten on todettu, hän täytyy tehdä jotakin vaikeita poliittisia päätöksiä, kun suunnittelemme päästökauppajärjestelmää seuraavalle kaudelle. Komissio otti lähtökohdaksi neuvoston johtopäätökset vuodelta vuodesta 2014. Ne olivat suuntaviivoimme. Sitten muutama kriittisin kysymys. Ensinnäkin hiilivuoto. Kuten monta kertaa totesimme täällä, meistä tämä kerros, monikerroksinen järjestelmä oli jotain, jota me käsittelimme vaikutusarviossa ja sen suhteen me kuuntelemme keskustelua. Olemme avaimia uusille ideoille. E- esittelijän lähestymistapa. Lähd- noudattaa siis yhtä vaihtoehtoa, jota komissio tarkasteli vaikutusarviossaan, mutta mm, olemme sitä mieltä, että tämä on vaikea saada ihan oikein suunniteltua kohdistetumpiin lähestymistapaa. Voi vähentää korjauskertoimen käyttöä, mutta tämä tekninen onnistuminen on vaativa tehtävä ja varmasti autamme teitä vastaessa keskustelussa. Ja sitten laatuarviointi. Moni mainitsi sen, koska tämä koskettaa joitakin PK-intensiivisiä sektoreita. Ei, hommat me että mahdollistimme laadulliset arviot niillä sektoreilla, jotka ovat kynnyksen lähellä esitellä vaihtoehto tälle. Se vähentäisi hallinnollista taakkaa, mitä esittelijä ehdottaa. Myönnämme sen. Ehkä lisäävät seurattavuuttakin, mutta jos me käytämme tätä lähestymistapaa, niin meidän täytyy myös pyrkiä suurempaan transparenssiin ja vähentää äh, hallinnollisia taakkoja niillä sektoreilla, jotka ovat lähellä kynnystä. Nämä vapaa päästökiintiöt ovat pienenemässä ja lopumassa. Ja se on tärkeää, että vertokiarvot ovat oikeat. Tästä puhuttiin aika paljon tänään. Eikä ole teille uutinen, että yrit haluaisin jälleen selittää, että komission ehdotus pyrkii tasa-arvoon yhtäältä innovointikannusteita tämällä kilpailukykyistä teollisuutta, hallinnollinen taakka alhainen, ITREn ehdotusluonnotuksessa nämä standardiasteet, joilla päivitetään verkkiarvoja vertailuarvoja, eli siinä on sama lähestymistapa kuin ehdotuksessamme. Ja sitten siinä on toinen standardi ker prosentti, jota voidaan soveltaa sektoreihin, joilla on vaikeuksia alhaisimman tariffin kanssa. Voisimme yhdessä pohtia keskenämme, miten parantaa tätä koko kehikkoa. Yhtä seikkaa painottaisin. Minä ja kollegat olemme ottaneet osaa useampaan keskusteluun, jossa, jossa aletaan siitä, että komission ei todellista dataa tätä huomioon, mutta päinvastoin keräämme uutta tuotantodataa kaksi kertaa kauden aikana alussa ja myöhemmin – me hyödymme tuota dataa ja tekemään kaksinkertaisen tarkistuksen, kuinka paljon kehitysmahdollisuuksia on pohjat, kertoon datan pohjalta verrattuna tähän kiinteän kertoimeen. Jos data osoittaa, että teknologinen kehitys on ollut merkittävästi alle prosentin, niin 0,5 prosentin kerrointa käytetään – voi kertoa selittää yksityiskohtaisemmin, mutta anna teille vähän tuntumaa, että, että ei tämä ole täysin byrokraattinen lähestymistapa, mitä ehdotamme. Se perustuu todelliseen maailmaan. Tätä dataa siis keräämme kaksi kertaa tällä kaudella. Ehdotuksemme on myös ehdotuksia, että käyttäisin tuotantodataa tiuhemminkin kauden aikana. Tämän yhteydessä esittelijän ehdottamaan 10 prosentin kynnykseen. Ja varoittelisin vähän, vaikka me haluaisimme nämä järjestelmät paremmin samansuuntaiseksi. Tässä on suuri hallinnollinen taakka yritykselle, jäsenvaltioille ja komissiolle, joten tämäkin täytyy saada oikeaksi. Mä täytyy olla sitten erillinen vaikutusarviointi ja saada sitten myös kunnan järjestelmä, symmetrijärjestelmä, puheenjohtaja keskeyttää Yksi tekijä vielä, puheenjohtaja. Seitsemän minuuttia. Tiedän, mutta minua on vähän provosoitu ja on hyvä hetki puhua vähän lisää. Sen tämä sosiaalinen ulottuvuus. Totesin, että komission ehdotuksessaan viittasi erityisesti siihen, että voidaan käyttää päästä kauppaan ää, tuottoja myöskin ammattitaidon kohtamiseen. Lopetan tähän, mutta toivottavasti perehdytte ehdotuksemme tarkkaan. Totta kai esittelijä lopettaa keskustelun yksi lause. Koska meillä on komissiolta laaja puheenvuoro, jos haluatte sanoa jotain. 30 sekuntia, niin ei sen kummempaa. The first comment. Ensimmäinen kommentti haluaisin kuulla äh, tässä myöskin energiapääosastolta, koska nämä asiat liittyvät heidän toimivaltuukseen eli tähän ilmastopääosastoon. Ja sitten tämä malli komissiossa on se, että energiahinnat kasvavat 30 prosenttia, eikä kommentoitu yhtään energiahintojen kasvua Euroopan teollisuudelle ja kuluttajille, ja tämä on sääli. Other comments, uh, colleagues? Uh, nobody... No, ilmastopääosasta vastuussa. Joka kerta, kun olen keskustellut, olen keskustellut DG Energian tai DG Kasvun kanssa, niin siellä on aina ollut eri lähestymistä. Okay. Kyllä, näinhän se on. Okay, well, we should be very... Selvä. Täytyy suhtautua tähän pehmeästi. Esittelen viimeinen puheenvuoro tänä päivänä. No ehkä tähän keskusteluun tämä voi olla viimeinen ja tänään kyllä tästä aiheesta käydään vielä useita keskusteluja seuraavien kuukausien ajalla. No tämä on osoittanut sen, että miten tekninen ja laaja-alainen tämä aihe on. Kuulin tässä muutamia asioita, jotka ovat teknisesti totta, toiset eivät ole teknisesti mahdollisia, vaikka haluaisimme niin tehdä ja haluaisin kiinnittää jäsenten huomion tähän lausekkeeseen 2023 mennessä, jossa meillä on mahdollista sopeuttaa lainsäädäntöpuitteet ja haluaisin myöskin kiinnittää huomioon asiaan, joka on häirinyt miniä aika paljon sen jälkeen, kun tulin tänne valiokuntaan. Niin miksei me ilmastopolitiikkaa ota tässä niin kuin tähän yhteyteen, koska tässä nyt puhutaan esimerkiksi kauppasektorista ja sitten näistä kaupan ulkopuolisista sektoreista, no ehkäpä tässä siellä ja täällä on enemmän teke, tekemistä kuin toisaalla. Ja meillä oli myöskin erilaisia suunnitelmia ja niin kauan kuin me täällä työstämme näitä yksi kerrallaan, niin emme tiedä, miten koko tämä lainsäädäntö vaikuttaa kaiken kaikkiaan. Ja sitten teemme myöskin tarpeettomia asioita. Menemme liian pitkälle joissakin asioissa, mikä menee riittävän pitkälle toisissa. Ja toisekseen saattaa myöskin olla, että tässä katoaa tärkeitä asioita matkan varrella, joten koko talon tulisi pohtia, miten tulevaisuudessa voitaisiin varmistaa, että meillä on yhdenmukaista politiikkaa, emme ylisääntele ja että asiat eivät tässä mene päällekkäin. No täällä otettiin myöskin tämä 57-43 prosenttia. Tämä on asia, eh, jota olen käsitellyt. No me emme ole yksi, yksin toimivaltaisia, mutta voin kyllä keskustella tästä. Eh, olen lähtenyt siihen suuntaan, että mitä meillä nyt on tässä, ja jos nyt pitää mennä pidemmälle, niin ehkä me voimme keskittyä lopussa tähän eri ryhmät ovat ottaneet eri asioita esille, jotka ovat jo olleet esillä tai tulevat esille. Ja yksi asia, jonka haluan vielä toistaa, meidän täytyy varmistaa, että me saamme aikaiseksi enemmistön, koska muuten me menetämme vaikutusvallan Envissä ja myöskin parlamentissa kokonaisuudessaan, joten pyydän avointa, laajaa, innokasta keskustelua, mutta meidän täytyy varmistaa, että saamme kuitenkin ryhmästä sitten enemmistön. Kiitos. Thank you very much and, and uh, deadline. Kiitos. Palataan tähän ja tarkistetaan sitten takarajaa kello kuusi iltapäivällä 15. kesäkuuta, eli tällä viikolla. Siis illalla. Kello kuusi. Ja huomenna äänestys kello kymmeneltä koordinaattoreita yhdeksältä. Kiitos. Nähdään huomenna.